So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie bitte. Hyvät kollegat, pyydän teitä nyt istumaan, niin voimme jatkaa kokousta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi erittäin lämpimästi <coughs> kemikaaliviraston toimitusjohtajan Hertan Tandansetin. Tervetuloa herra Danset, meillä on hieno tilaisuus keskustella tänään herra Dansetin kanssa. Hän tulee esittelemään työohjelmaa ECHS Euroopan kemikaalivirastossa ja keskustelee myös jäävyyskysymyksistä, tulevaisuudesta, ekan tekemässä työssä, mm, maksukysymyksistä tilanteesta liittyen maksuihin, eikä kovinkaan kauaa sitten mepp delegaatio vieraili kemikaalivirastossa ja sen vierailun aikana meillä oli tilaisuus lyhyesti keskustella. Siellä tämä oli tiukka, hyvä ohjelma ja herra Danset ja hänen työtoverinsa antoivat sisäpiiritietoa heidän työstään. Ja ehkä nyt lähdemmekin liikkeelle tästä kohdasta herra Danset saa puheenvuoron ja sitten Rova Hasse, joka on yhteyshenkilö ja hän on erittäin huolellinen, että vaali tätä suhdetta. Hän saa puheenvuoron herran jälkeen. Hän on lähes yhteydessä kemikaalivirastoon ja sitten kuulemme muita parlamentin jäseniä. Herra Danset, olkaa hyvä. Thank you. Mr. Chairman, Kiitoksia puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, valiokunta jäsenet. Minulla on suuri ilo olla täällä teidän kanssanne jälleen kertomassa uutisia kemikaalivirastosta Lumisesta Helsingistä. Nyt lyhyesti käyn läpi jotakin saavutuksiamme siitä, kun viimeksi tapa, tapasimme, mutta sitten puhun meidän kunnian pyrkimyksistämme tulevina tulevana vuotena. Sitten meillä on paljon aikaa vielä kuunnella teidän palautetta, ne pysty vastaamaan sitten kysymyksiinne. Eikö aika riennäkin? Ei tuntuu, että sitä ei ole kauaakaan, kun täällä kerroin teille ensimmäistä Reachin aikarajasta ja saavutuksesta. Tänä vuonna tietysti odotamme tätä seuraavaa rekisteröintideadlinea 2013 keväällä toukokuussa. Kaikki valmistelut suhteessa IT-välineisiin ohje, ohjeistuksen on viety loppuun ja kuuden kuukauden moratorio alkaa huomisesta eteenpäin. Myöhäiset rekisteröinnit käsitellään johtajien yhteysryhmässä komissiossa, jossa on mukana myös teollisuuden sidosryhmiä. Kun arvioidaan tilannetta, olen tyy- ylpeä voidessani kertoa teille, että nyt olemme saavuttaneet marraskuun aikarajan, kun olemme arvioineet kaikki testausertukset, joita on tullut ensimmäiseen rekisteröintiin ajoissa. Me myös sovimme jäsenvaltioiden kanssa ja nyt olemme toteuttamassa uutta kohdentostrategiaa, että saavutamme korkeamman tason, mitä tulee rekisteriasiakirjojen no, toteutumiseen ja teemme sellaisia päätöksiä, jotka myös tuntuvat. Me olemme myös edistyneet siinä, miten nanomuotoiset aineet täytyy rekisteröidä ja olemme alkaneet jo täytäntöönpanna tätä luonnospohjalta. Nyt on monia muita aineita, joista olemme huolissamme ehdokaslistalle, olen luottavainen sen su- suhteen, että saavutamme tavoitteet, jotka varapuheenjohtaja Tajan ja komission ja sen Potocik meille asettivat maaliskuussa 2010, että me saisimme tosiaan 136 ainetta listalle tämän vuoden loppuun mennessä. Mitä tulee tiedon jakamiseen, me olemme edenneet myös huomattavasti tänä viikkona me julkaistamme yritysten nimet, jotka ovat rekisteröineet aineita nettisivullamme me viemme myös loppuun arvioinnin kaikista luottamuksellisuusvaatimuksista, joita ensimmäiseen rekisteröintivaiheeseen on tullut, ja puhun myöhemmin sitten enemmän torjunta-aineista. Nyt haluan kuitenkin puhua pyrkimyksistämme tulevaisuudessa. Mitä minä tarkoitan muuten kunnianhimolla? Sanakirja määrittelee kunnianhimon asiana, että on vahva tahto, päättäväisyys, halu onnistua sanotaan myös, että kunnianhimoinen yritys sillä on korkeat tavoitteet, on vaikea saavuttaa. No, me ekassa olemme osoittaneet näitä molempia määritelmiä. Me haluamme onnistua ja meillä on kunnianhimoinen ohjelma, työohjelma, jonka haluamme toteuttaa. Meidän pyrkimyksemme on tulla maailman johtavasti sääntelyviranomaksi kemikaalisaralla. Kun ajatellaan REACH-asetuksen tavoitteita ja sitä, että parlamentti ja neuvosto meitä, meillä ovat tämän uskon, että on aivan oikein, että pyrimmekin korkeisiin tavoitteisiin, mutta haluan korostaa kolmea seikkaa aivan erityisesti. Me haluamme kasvattaa mainettamme riippumattomana tahona, haluamme laajemman yleisön toimia yksinkertaisella käyttäjäystävällisellä tavalla tiedottaessamme olla läheisessä yhteistyössä sidosryhmiimme. Ensinnäkin haluamme kasvattaa riippumattomuusmainettamme ja päätöksentekoamme. Alusta lähtien me olemme tehneet riippumattomuudesta kulmakiven työssämme. Jokainen päätös, jonka teemme, sen täytyy perustua puhtaasti sääntelytieteeseen. On luottavainen sen suhteen, että näin todella on, mutta ei vielä riitä, että on itse riippumaton ja itsenäinen. Meidän täytyy myös nähdä sellaisina. tämän pitää mielessä, niin viime vuoden aikana me olemme uudistaneet toimintatapojamme riippumattomuuskysymyksessä olemme pyrkineet välttämään jäävyysongelmia. Te olette varmasti nähneet tämän vuoden tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, jossa korostettiin monia alueita, joilla voisimme tehdä vielä paremmin, kun hallinnoimme mahdollisia jäävyyskysymyksiä. Itse asiassa heidän näkemyksensä pitkälti olivat samanlaiset kuin omat kantamme. Ja koska jul- kertomuksen julkistaminen viivästyi, me olimme jo toteuttaneet suurimman osan heidän suosituksistaan jopa ennen kuin kertomusta julkistettiin. Meille on tärkeää, että Eurooppa Euroopan kansalaisille yksi EU-toimielin on siinä sama niin kuin muussakin. Jos yhden maine tuho, tuhotaan, se tu, on haitallista kaikille. Voitte olla varma siitä, että me teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme sen, että virasto ei aiheuta pettymystä EUn muille. Me pyrimme paremmin tiedottamaan laajemmalle yleisölle. Portaalissamme on jo enemmän tietoa kemikaaleista kuin missään muussa portaalissa koko maailmassa. Me haluamme toimia, mm, help- auttaa ihmisiä käyttämään tietoa. Tietysti tietoja, joita meillä on, on teknistä luonteelta, näin se tulee aina olemaankin, mutta haluamme parantaa portaalin eh, interaktiivisuutta, että on helpompi etsiä ja saada tietoa. Tällä hetkellä konsultoimme sidosryhmiämme ymmärtääksemme, minkälaisia odotuksia heillä on, kun seuraavan kerran uudistamme portaalia yhteydet ulkomaailman yksinkertaistaminen on vieläkin tärkeämpää, koska monet tulevista rekisteröijistä ensi vuonna ovat pienempiä, vähemmän koke- kokeneita yrityksiä. Ne tar- he tarvitsevat selkeää yksinkertaista kohdentua tietoa sekä nettisivullamme että ma- kaiken materiaalin kautta, jota me tuotamme, laitamme tätä tietoa ja näin teemme yhteistyötä myös e- European Enterprise networkin tai verkoston kanssa ja tulemme tekemään työtä myös akkreditoitujen sidosryhmiemme kanssa, jotta avustamme tätä kautta pieniä yrityksiä. Kolmas kunnianhimoinen pyrkimyksemme on ollut vieläkin läheisemmässä yhteistyössä sidosryhmiimme. Heti alusta lähtien olemme ottaneet mukaan heidät työhömme ja minä uskon, että meillä on aika kadehdittava maine, mitä tulee avoimuuteen. Sidosryhmät ovat läsnä aina kun muokkaamme päätöksiä ja mielipiteitä. Heitä kutsutaan osallistumaan tapahtumiin ja työryhmiin ja he ovat monissa toiminnoissamme mukana. Riitsin alkuvaiheessa EKA oli lähessä yhteistyössä teollisuuden sidosryhmin kehittääkseen IT-välineitä ja käytäntöjä, jotka ovat käyttäjäystävällisiä ja näin yritykset voivat onnistuneesti täyttää lain vaatimukset. Tämä on johtanut siihen, että jotkut väittävät, että EKA on hiukan kallellaan teollisuuden suuntaan, mutta se ei todellakaan ole totta. Mutta tällainen näkemyskin pitää jo korjata. Viime viikolla juuri pidimme vuosittaisen konsultaatiokokouksemme akkreditoituiden sidosryhmäjärjestöjen kanssa ja keskustelemme strategisista tavoitteista ja mietimme, millä tavalla näillä tahoilla voi olla vieläkin parempi rooli tarkkailijoina tieteellisissä komiteoissa. Ehkä olette nähneet myös ekan raportin kahdesta sidosryhmäjärjestöstämme. Vaikka jotkut näistä analyysistä perustuivat väärinkäsitykseen tai väärin tulkintoihin, siltikin pohdimme monia näistä rakentavista suosituksista, joita löytyy tästä raportista. Me olemme myös päättäneet olla säännöllisessä vuoropuhelussa äh, julkisten sidosryhmäjärjestöjen kanssa se kun on onnistunut, onnistuu ja menestyksekäs, niin siellä, siellä liittyy myös miinuspuolia. Mitä paremmin pärjää, sen enemmän houkuttelee itsellensä tavallaan työtäkin ja odotukset kasvavat. Näin meillä ainakin on ollut ekassa. Sitten seuraavaan kunnianhimon tasomme työohjelmaamme. Haluan ottaa esille neljä asiaa, vaan erityisesti Reaching globaalit vaikutukset ja 2020 tavoitteet, eka neljä uutta strategista tavoitetta, torjunta-aineet, ennakkosuostumus ja rahoitus yksityisellä ja julkisella sektorilla. Ensinnäkin REACH EU johtaa maailmassa tässä asiassa ja haluamme rakentaa näiden periaatteiden päälle, jota Reach on saanut aikaan. Tämä näkyy selvästi myös siinä, että muut maat ovat kiinnostuneita Reachista. Erityis, esimerkiksi syyskuussa pidettiin kokous Nairobissa ja enemmän näistä muistakin muutkin laativat lakeja perustuen REACH-periaatteisiin. Me haluamme avustaa heitä toteuttamaan REACHin kaltaisia lakeja. Tästähän oikeastaan ihmis, kansanterveys hyväksyy, hyvä, hyötyy globaalisti, samoin ympäristö hyötyy, yritystemme kilpailukyky paranee, samoin innovaatioita saadaan aika, aikaan, kun yhä enemmän näitä vaarallisimpia aineita poistetaan. Agency osuus, joka Riitsillä ja minun virastollani on 2020 päämäärien tavoittamissa on jotakin, mistä me kaikki voisimme olla ylpeitä. Olemme erityisen onnellisia, koska voimme tehdä yhteistyötä jäsenmaiden ja komission kanssa, kun laadimme 2020 tiekarttaa, kun pyrimme tunnistamaan ja käsittelemään sellaisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat huolia, joita on rekisteröity. Kun pyrimme parantamaan REACHin toimeenpanoa, odotamme komission REACH-arviointia Meitä kiinnostaa erityisesti eh, kiinnostavat erityisesti ne tutkimukset, joiden mukaan REACH on vaikuttanut jo eh, kemikaalien eh, turvallisuuteen. Toimeenpanon edetessä tämä tulee yhä paranemaan ja eri, tämä on erittäin hyvä asia, mutta meillä on huolia, että työtä ei voida täysin toteuttaa, ellei meillä ole täydellisiä resursseja käytettävissämme. Toisekseen meillä on uusia strategisia päämääriä. Näette tämän meidän monivuotoisesta työ ohjelmastamme vuosille 2013-2015 ja meidän ensi vuoden työohjelmastamme seuraava monivuotinen ohjelmakausi kattaa viisi vuotta vuodet 2014-2018 ja se on täysin rakennettu uusien strategisten päämäärien varaan. Ne heijastelevat meidän kokemustamme Reachistä ja osuudesta, joka meillä virastona on, kun haluamme saada sen toimimaan. Kun olette kuten olette nähneet meidän yleisestä arviointiraportistamme viime vuonna, meidän päähuolimme Reachin eh, onnistumisen suhteen on se, että saamme riittävän hyvää tietoa yrityksiltä. Eh, tiedon laatu on se peruskallio, jolle Reach niin toiminta perustuu. Yritykset tekevät riskianalysointia liittyen siihen, että työpaikoilla toiminta voi olla turvallista ja tämä tulee takaamaan Euroopan unionin kansalaisille sen, että tuotteet, joita he ostavat, eivät vahingoita ympäristöä. Strateginen tarkoitus on lisätä tiedon vaatimustenmukaisuutta ja laatua ja käyttää täysin tätä tietoa koskien käsiteltyjä kemikaaleja, niiden yhdistynyttä toksisuutta, nanomuotoisia aineita ja tehokkaampaa toimintatapaa. Kolmanneksen, kuten sanoin, olemme hyvin ylpeitä torjunta-aine- ja PIC-asetusten toimeenpanosta, mutta minun täytyy kuitenkin varoittaa teille, teitä siitä, että teemme työtä parhaan mahdollisen kykymme mukaan. Kuten tiedätte, virasto on saanut lisävirkoja vuodelle 2013, mutta meillä ei ole varoja maksaa näistä viroista, ellei lisärahaa löydy. Me joudumme vuonna 2013 toimeenpanemaan lainsäädäntöä 50 prosentilla pienemmällä työntekijämäärällä kuin me olimme pyytäneet ja 40 prosentilla vähemmällä työntekijämäärällä kuin meille oli annettu, myönnetty. Tämä oli valtava haaste viime vuonna, kun otamme huomioon työn, joka liittyy IT-välineiden kehittämiseen, jotta me voisimme siirtyä vanhasta paperiperustaisesta hitaasta toimintamallista nykyaikaiseen IT-pohjaiseen toimintaan. Tarvitsemme taloudellista panosta. Alun perin tilinpäätöksessä tarkoituksena oli äh, se, että tämä toteuttaisiin ensimmäisen 24 kuukauden aikana, mutta kokemus on osoittanut, että tässä tulee viemään useita vuosia. Voitte olla varmoja siitä, että perusperiaatteet ovat kunnossa ensimmäinen syyskuuta vuonna 2013, mutta me emme ole sellainen virasto, joka tekee vain pienimmän mahdollisen. Meiltä odotetaan enemmän ja haluaisin varoittaa teitä siitä, että ellei komissio ja ellette te vastaa tähän tarpeeseen, me emme pysty täyttämään kaikkia toiveita, joita meidän suhteen on olemassa. Tiedän, että monet virastot ovat tilanteessa, jossa niiden tulee tehdä enemmän vähemmän resursseilla. Tiedän, että varoja ei ole loputtomasti, mutta en täyttäisi vaatimuksiani, ellen varoittaisi teitä tästä puutteesta, sillä se tulee vaikuttamaan niihin toiveisiin, joita teillä on kemikaalilainsäädännön toimeenpanen suhteen Euroopassa. Lopulta mitä tulee julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen, ainut tapa täyttää tarpeitamme ei ole vain julkinen rahoitus, muitakin ratkaisuja on olemassa. Voisin antaa teille yhden esimerkiksi. REACH maksuasetukseen liittyen me pyrimme luomaan julkisen ja maksuihin perustuvan rahoituksen välillä tasapainon ja pyydämme kannustamaan yrityksiä vastaamaan vaatimusten mukaisuuteen. Tämä koskee esimerkiksi lisämaksuja, joita on asetettu, kun yritykset eivät vastaa vaatimuksiin. Nykyisin ne maksavat saman maksun kuin sellaiset yritykset, jotka toimivat täysin vaatimusten mukaisesti, mutta meidän mielestämme heidän pitäisi maksaa enemmän. Tämä olisi järkevämpää monista syistä, julkisen talouden, vaatimustenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta. Leikkauksia pk-yritysten maksuihin voitaisiin tehdä. Tämä auttaisi toimintaa. Kun otamme huomioon torjunta-ainemaksut, me haluaisimme saada aikaan sellaisen järjestelmän, joka takaisi tulovirran, jota tilinpäätöksessä oltiin ennusteltu. Ennen kuin siirryn pois rahakysymyksistä, haluaisin ilmaista huoleni liittyen siihen, että virastojen budjetit ovat yhdessä samassa kuorissa. Tämä on elegantti budjettiratkaisu vaikeina taloudellisina aikoina, mutta perään, pelkään, että se on liian yksinkertaistava. Äh, Virastoilla on hyvin paljon säätelyvastuuta ja tämä yhden vasun ratkaisu estäisi komissiota ja neuvostoa antamasta virastoille uusia vastuualueita perushuoleni kemikaaliviraston suhteen on monivuotuisen rahoituskehyksen liittyen äh, kausi 2014-2020. Tuolloin henkilöstömme leikattaisiin 5 prosentilla komission ehdotuksen mukaan ja 10 prosentilla neuvoston mukaan. Kun otetaan huomioon viraston rooli, on raja sillä, kuinka paljon leikkauksia voidaan tehdä niin, että voimme yhä täyttää lailliset velvollisuutemme. Virastot luottavat parlamenttiin, jotta parlamentti takaisi sellaisen monivuotoisen rahoituskehyksen, joka vastaisi Euroopan unionin kunnianhimoa. Te saatte parempaa tietoa, kun te ja neuvosto teette nämä vaikeat päätökset liittyen resursseihimme. Olen puhunut jonkin verran tehtävistä ja tulevaisuuden kunnianhimoista. Nyt siirtyisin niihin kysymyksiin, joissa te voitte auttaa meitä. Ähm, olkaa hyvät ja käyttäkää kansallista vaikutusvaltaanne. Äh, kemikaalinen lainsäädäntö luottaa vahvaan yhteistyöhön Euroopan unionin ja kansallisen tason välillä. Jäsenmaiden rooli on erittäin tärkeä, kun haluamme ähm, painostoteollisuutta ähm, seuraamaan lainsäädäntöä ja myöskin toimeenpanoprosessin aikana. Äh, me olemme huomanneet, että monet jäsenmaat ovat tilanteessa, joissa niillä ei ole resursseja kansallisella tasolla, ja tämän vuoksi toimeenpano ei tule olemaan ähm, menestyksekästä. Haluaisin pyytää teitä käyttämään ähm, vaikutusvaltaanne jäsenmaissa, jotta voisimme äh, varmistaa sen, että työ saadaan päätökseen. Haluaisin myöskin pyytää teitä kasvattamaan tietoisuutta oikeuksista ja velvollisuudesta erityisesti pienissä yrityksissä, mutta muissakin muidenkin käyttäjien joukossa. Nämä yritykset saavat nyt meidän web-sivultamme 23 äh, kielellä tietoa ja heillä on myöskin äh, infopisteitä omilla kielillään. Euroopan parlamentti voi äh, vaikuttaa siihen, että REACH on kaikkein kunnianhimoisempia oikeudellisia puitteistoja kemikaalialalla maailmassa. Olkaa hyvät ja muistakaa, että meidän päämäärämme, kunnianhimomme tulevat, niihin liittyy tietty hinta. Tehkää parhaani, jotta voisimme toimia niin, että meillä olisi riittävä henkilöstö, jotta voimme saavuttaa nämä päämäärät. Hyvät jäsenet, puheenjohtaja, odotan innolla kysymyksiä ja kommenttejanne. Kiitoksia. Vielen Dank für den Über... Kiitos tästä yleiskatsauksesta, jonka meille tarjositte. Meillähän oli eilen keskustelu valiokunnassa siitä, että miten lainsäädäntöä toteutetaan ja toimeenpannaan. Kemikaalivirastohan on ydinkohta siinä. Viime kauden suurin lainsäädäntö, joka matkaan saatettiin, että miten se on toimeenpantu. Mainitsitte juuri rahoituksen. Se on virasto, joka tarvitsee infrastruktuuria, jotta se voi asioitaan hoitaa ja näitä suuria tietomääriä käsitellä. Puhuitte budjetista ja monivuotisista rahoituspuitteista, mutta myöskin uusista tehtävistä ja meillähän on tietysti myös arviointi esitylistalla ja Voimme sitten juhlia parlamentissa ensi vuonna Reachin viidettä vuotta, mutta toimenpanossa on myös ongelmia. Ja tehottomuutta. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Ekan kontaktihenkilölle Satu Hassille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin herra Dansetia, että hän on tullut vierailemaan valiokuntamme puhumaan kanssamme on varsin selvää, että työ, jota kemikaalivirasto tekee, on sellaista, mitä mikään muu maa tai alue ei ole tähän mennessä tehnyt. Ja on selvää, että sillä ei ole merkitystä vain meille eurooppalaisille, vaan myös muulle maailmalle. Meidän siis pitää tehdä tämä työ hyvin ja oppia tästä kokemuksesta samalla. Niin kuin te itsekin sanoitte, isojakin ongelmakohtia on. Te puhuitte tietojen laadusta, jota teollisuus teille välittää. Tästä asiasta me olemme useitakin kertoja keskustelleet niin valiokunnassa kuin vierailujemme aikana kemikaalivirastossa, ja tämä on tullut esille hyvin myös puheenjohtaja Groten kirjeessä tästä valiokunnasta aikaisemmin tänä vuonna. Näyttää siltä, että on monia eri kerroksia, jotka liittyvät tähän tiedon laa, tietojen laatuongelmaan. Nyt näyttää siltä, että jopa tietojen täydellisyystä teollisuuden tahot välittävät, niin sekään ei täytä juridisia vaatimuksia. Tietoihin ei sisälly kaikkia niitä elementtejä, joita artiklat REACH-asetuksessa kuitenkin edellyttävät. No, tämä on tilanne tietojen kohdalla tällä kertaa ensimmäisessä rekisteröintivaiheessa. Nyt haluaisin kuulla, mitä suunnitelmia teillä on tilanteen parantamiseksi seuraavassa rekisteröintivaiheessa, koska seuraava aikarajahan on kesäkuussa ensi vuonna rekisteröintien kohdalla, joten tai, tai siis, että miten varmistetaan, että yritykset todellakin antavat kaiken tiedon ja kaikki ne elementit, joita asetus vaatii. Toinen taso tätä problematiikkaa liittyy siihen, että tähän mennessä ne yritykset, jotka ovat antaneet puutteellisia asiakirjoja, jotka eivät ole vastanneet sääntöjä, Ne eivät siis täytä näitä täydellisyys-, kattavuuskriteerejä, mutta eivät myös laatukriteerejä. Esimerkiksi yritykset antavat tietoja riittämättömistä riskina, riskiarviotoimista. Virasto on sitten yleensä lähettänyt tällaisia laatutarkkailukirjeitä. Tämä on ollut sen reaktio. Ne ole ihan varma, että tämä on tarpeeksi tiukkaa toimintaa. Voidaanko näin todellakin pakottaa yritykset toimivaan asianmukaisella tavalla? Tämä olisi tärkeää ajatella myös oikeudenmukaisuutta, ajatella niitä yrityksiä, jotka taas antavat kattavaa täydellistä tietoa, mitä toimintasuunnitelma teillä on, että tilanne paranee haluaisin ottaa esille myös yhden kysymyksen, joka liittyy tämän tietolaatuongelmatiikan lisäksi, siis rajoitukset, jotka liittyvät kemikaaleihin, joiden tiedetään olevan ongelmallisia. Tähän mennessä olen saanut sellaisia tietoja, että kuuden vuoden aikana, kun REACH on ollut käytössä, voimassa, vain neljä rajoituspäätöstä on tehty Tämä kuulostaa äärimmäisen hitaalta ja haluaisin kuulla näkemyksenne syistä tähän hitauteen. Onko RIS-prosessina niin raskas? Johtuuko se siitä vai johtuuko siitä, että eka komitea vaatii erittäin korkeatasoisia todisteita ennen kuin ryhtyy toimiin vai puuttuuko poliittista tahtoa jäsenvaltioista tai komissiosta? Kiitoksia. Kiitos Satu Hassi. Ja Richard Seibel seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös pääjohtajalle. Tähän tuli kylään keskustelemaan Reachista. Reach on kuitenkin suuri lainsäädäntötyö ollut, joka viime toimikaudella päätettiin. Ja nyt on mielenkiintoista kuulla, että mitkä ensimmäiset kokemukset ovat olleet. Minua kiinnostaisi erityisesti se, että miten nämä korvaavat aineet näyttävät. Se oli suuri asia, että nämä vaarallisimmat aineet, että niille, ne voidaan korvata toisille. Ja parlamentissa keskusteltiin pitkään, että miten reunaehdot voidaan muotoilla. Alustuksen kuulin vähän siitä, että miten EKA nyt konkreettisesti tukee yrityksiä, jotta löydetään korvaavia aineita vaarallisimmille aineille koska uskon kyllä, että koko homman tarkoitus on, että päästään eroon näistä varallisista aineista ja että päästään aineisiin, jotka ovat vähemmän ympäristöä rasittavia. Toinen asia, josta Satu Hassikin puhui, mitä tulee tähän tietojen laatuun. Miten voitte varmistaa, että tämä riskihallinnointi, jota yrityksen täytyy harjoittaa, että sitä voidaan levittää yleensäkin, että, että muutkin, joilla on intressi saavat näitä tietoja sen miten voisitte kuvitella, että tätä tilannetta voidaan parantaa? Että olisi julkista kontrollia ja sitä voidaan varmistaa. Se tällä alalla olisi kyllä tarpeen. Kolmas kohta. Prioriteettiaineista äänestettiin valiokunnassa, eilen minä olin esittelijä ja varjostelijan kanssa oli hyvä. Yhteistyö saatiin laaja enemmistö. Yksi pääasia mietinnössä on nyt sitten se, eli kun puhutaan näistä crosslinkseistä, eli kun aine, joka tässä prioriteettilistalla on, jos se yrittää tietyn kynnysarvon, mutta on saanut ekalta luvan rekisteröinnin, niin on tietysti järkevää, että nämä tiedot tulevat, vaikuttavat ekan hallintoon. Miten voisitte kuvitella, että nämä ongelma-aineet vedessä, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia, jotka voidaan arvioida nyt sitten erityisesti, että nämä tiedot, joita vesityöntekijät, jäsenvaltiot, vesihallinnot keräävät, että miten ne virtaavat takaisin ekaan ja miten ne vaikuttavat teidän arvioihinne. Tämä on uusi alue, kuten sanottu, mutta minulla on jo selvää, että että meillä on ketut tähän asti lainsäädännössä, mutta ehkäpä voitte reagoida nyt, antaa ensimmäisen reaktion tähän meidän ideaamme, koska mielestäni on järkevää, että taistellaan saastumista alkulähteillä eikä sitten sen putken loppupäässä, koska se on tietysti paljon kustannustehokkaampaa näin ja pitkällä aikavälillä johtaa parempiin tuloksiin. Kiitos Zeder ja toivotan tervetulleeksi muutamia vierailijoita tässä välissä. Ensinnäkin täällä on Lanstain yliopistosta vierailijoita. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan. Bas Eichhout on heidät kustannut paikalle. Sitten on kymmenen terveysasioiden pääosaston harjoittelijaa koulutuksessa ikään kuin näkevät täällä, että miten lainsäätäjä toimii. Heillekin nyt sydämellisesti tervetuloa. Ja tulkkauksen pääosastolta on koulutuskurssin osallistujia. Heillekin tervetuloa. Tukholmasta. Joulainen seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Valiokunnassa ECH, anteeksi, kemikaalivirasto on ydinkohta. Ja meillä on tietysti intressi siinä, että virasto on tehokas toimintakykyinen. Puhuitte siitä, että mitkä huolenne ovat tulevassa rahoituksessa – ja biosidiasetuksessa sen tämmöisessä tehtävissä saa tarvitsette rahaa. Teidän täytyy tämä apparaatti rakentaa ja parlamentissa nyt hälytyskellojen täytyy siis soida, että olemme tarkkana, niin kuin aiemminkin olemme tehneet, että huolehdimme ekan toimintakyvystä ja tuemme sitä. Ja jos mahdollista, se voidaan myös taata. Budjettiviranomaisille oli tämä virasto, joka on käyttänyt rahaa on sitä saanut tuloina, ei ole sitä tarvinnut Reachissä, se nyt on sitten eri tavalla, koska tulot vähenevät täällä valiokunnassa. Budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa täytyy nyt olla tarkkana, että pystytte ne tekemään. Ettekö, eikö teitä vammauta ikään kuin tämä puuttuva rahoitus. Tartun siihen, mitä sanoitte. EU on maailman joht- maailmassa johtoasemassa kemikaalien sääntelyssä. Tämä on kiva kuulla. Kysymys olisi sitten, että miten muissa osissa maailmaa reagoidaan tähän. Eli Yhdysvallathan oli aikanaan johtava kemikaalilainsäätäjä. Missä määrin nyt sitten Yhdysvallat tai Kiina on samanlaista matkaan saattamassa? Koska, ja tämäkin olisi kysymys, kemikaalit, jotka me kiellämme toiset sallivat, miten sitten tulevat tuonnin kautta jälleen EU-hun? Eli miten estämme sen, että me teemme hyvää, mutta muut eivät ne sitten yhtä hyvää tee. Ja sitten tuonnin kautta nämä myrkyt kuitenkin tulevat lastenleluihin, tekstiileihin, mitä nyt kaikkea meillä onkaan. Täällä jo kysyttiin korvaavista aineista. Sanotte, että haluamme turvallisempia ja parempia kemikaaleja, joidenkin täytyy markkinoilta kadota. Parhaimpien täytyy päästä markkinoille. Se käy hitaasti, kuten kuulimme. Kysyn vielä kerran, että mistä se johtuu, että näin hitaasti edetään korvaavien aineiden kanssa. Ja nyt ihan aktuaalisesti oli kysymys tässä hydraulisen murtamisen kemikaaleista. Richistähän päätettiin siitä ja siinä on se huoli, että käytetään sellaisia kemikaaleja, jotka ovat ensinnäkin ongelmallisia – ja toiseksi eivät ole hyvin tunnettuja. Mitä Eha tähän sanoo? Kiitos. Dank, Holger Kramer. Kiitos sitten Holger Kramer, kiitos. Kiitos ja osoitan kunnioitusta sitä kohtaa, mitä siellä teette. Teillä on mammuttimainen tehtävä siellä Reachin toimeenpanossa. Teette sen erityisen erinomaisesti ja toinen asia, joka voidaan panna merkille, on se, että kun olette nyt ollut ekan johtajana, sen ajan olette ottaneet parlamentin hyvin vakavasti, olette nähneet vaivaa ja tulleet luoksemme ja kertomaan asioista parlamentille, tekemään tiliselvitystä. Se ei ole aina itsestään selvää. Tämä erottaa teidät varmastikin muista virastojohtajista. Konkreettinen kysymys liittyen 14 luetteloon, jonka mainitsitte alustuksessanne ihan säännöllisesti ja yhä useammin. Nyt sitten kuullaan yrityksiltä. He ottavat yhteyttä ja esittävät huolensa, että, että heiltä ehkä kielletään sellaisia aineita, joille heille ei oikeastaan ole vaihtoehtoa. Ihan esimerkkinä vaan tällainen hyvin ajankohtainen esimerkki kromaattien tapaus, strontiumkromaatit erityisesti, että otetaanko ne liitteen 14 luetteloon. No ei nyt mennä yksityiskohtiin, mutta viittaa vain siihen, että siinä nyt mahdollisesti tulee sivullisia uhreja, että ei olla ei ympäristöystävällisiä eikä teollisuusystävällisiä. Esimerkiksi korrosiensuojassa suojassa lentokoneissa, niiden ylläpidossa huollossa, niitä käytetään ja siinä nyt sitten tulee se vaara, että lentokonehuolto otetaan REACHin soveltamisedasta pois. Siinä kyllä epävarmuuksia luodaan. Ja nyt haluan edes kysyä, että ehkäpä ette nyt sitä voi lonkalta vastatakaan, mutta mm, miten päätökset tehdään, jotka koskevat tätä luettelua, että mitkä aineet sinne tulevat? harkitaanko kaikki näkökohdat aina, että mitä on hyviä puolia ja huonopuolia, vaarantetaanko luontoa, mitä vaikutuksia muita on, kun näitä aineita tulee luetteloon. Ei se ketään Euroopassa hyödytä, jos täytyy huolettaa lentokone Turkissa tulevaisuudesta, jossa nämä korrosion suoja-aineet ehkä ovat vielä sallittuja ja ympäristövaikutukset edelleen ovat olemassa. Ja kun me EUn sisällä näitä aineita edelleen kiellämme. Ei se yrityksiä hyödytä odottaa lupamenettelyä, joka kestää mahdollisesti kauemmin, on ehkä vain määräajaksi, kun sitten sillä välin kaikki investoinnit ja laitteet, jotka sinne tarvitaan, niin sitten jaralla ainakin valtavat EUsta ulos. Tämä, tämä ei ole mielipide, vaan tässä nyt kysytään, että miten huolellisesti tämä luettelo laaditaan. Siis Kiitos. Sitten seuraavaksi kollega Marku Naite. Ačiū pirmininkė, mano klausimas bus e, labai toks konkretus ir, ir, ir... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on hyvin tarkka kysymys. Se ei liity suoraan teidän virastonne toimintaan. Se liittyy e, kemikaalien mahdollista aiheuttamaan saastumiseen. Tiedätte, että toisen maailmansodan jälkeen Itä- mereen upotettiin melko paljon kemiallisia aseita tai aineita ja niitä on yhä meressä sodan jäljiltä. Nyt yksi North Stream-putki on valmis ja Kaliningradista Obliskian toinen rakenteilla ja kun rakennusta on tehty, näitä mereen upotettuja kemiallisia aineita saatettaisiin siirtää. Minun kysymykseni on se, että saastumista saattaa aiheutua siitä, että rakentaessa näihin kemikaaleisiin koskettaisiin. Onko teidän virastollanne mitään kokemusta tämän tyyppisestä tilanteesta? Onko näin tapahtunut aikaisemmin? Käsittääkseni te ette ole olleet kemiallisia aseita käsittelemässä, mutta tällainen kemikaalien aiheuttama saastuminen kuuluisi todennäköisesti teille. Valitettavasti minun täytyy nyt poistua, mutta olkaa hyvät ja mm, vastatkaa tähän kysymykseen. Monet olisivat kiinnostuneet kuulemaan vastauksen. Yeah, we already met earlier today. Herra Questions then. Tämä siis me aikaisemmin anteeksi kysymykseni, mutta ihan vain ohi menneen. Tehän tiedätte tämän kansallisjärjestön raportin ja me olemme tästä puhuneetkin myös tässä jäävyys ongelmasta, mihin olette tässä ryhtyneet ja myös miten saadaan kemikaalit ehdokaslistalle, rajoituslistalle, mitä ongelmia näette tähän prosessin liittyvän ja miten arvioitte, kuinka paljon ehdokka- äh, kemikaaliehdotuksia löytyy listalta 2015? Sitten aiempi kollega saa puheenvuoron ei kun herra Szymanski pyydit voivoraa. Haluaisin kysyä tästä Itämerestä, koska todellakin se on potentiaalinen ongelma. Kovin vaikeaa sen vuoksi, että ei ole tarkoin tiedossa määrä, että miten paljon mereen menee myrkkyjä aseista, erityisesti venäläisistä mutta korroosio aika vaikuttaa koko ajan. Eli ei tiedetä määriä tarkalleen, eikä myöskään paikkoja, missä näitä menee mereen. Tämä ei ollut kovin vastuullinen käytäntö ja Itämeri on käytännössä suljettu sisämeri. Kaksi salmea, jotka sen Skagerrak ja kat, kat, katterat sen aiheuttavat, että meillä on hyvin erityislaatuinen vesistö ja ekologinen katastrofi olisi valtava. Ja Puolan puolelta äh, tällaista Iberitainista on kyse kalastajien yhteydessä ja tämän, tähän asiaan täytyy kyllä kiinnittää huomiota. Tämä on kovin asia, jossa tarvitaan yhteistyötä, rohkeutta ja siihen liittyy suuria kuluja, koska jos näitä aseita heitettiin mereen, se ei ollut vastuunalaista, se oli vielä kommunismin aikaa, mutta mielestäni valtiot, jotka Itämeren alueella ovat, heillä on siinä intressi ja täytyisi tähän ongelmaan pureutua. Kollega tästä puhuikin äsken ja kysymys on hyvin ajankohtainen ja pyytäisin kovasti vastausta, että onko teidän intressienne piirissä ja toimienne piirissä tämä suuri potentiaalinen ongelma? Ja, vielen Dank. Dann müssen wir das Mandat wahrscheinlich äh, erweitern für die... Niin, pitääkö mandaattia laajentaa? Laajentaa tässä mielessä ekalle. Mm, tässä mielessä mm, odotan innolla vastausta. Ja nyt tämä aiempi kollega Euroopan parlamentin edustaja Anla Bruus. Hän oli aiemmalla vaalikaudella äh, jäsen. Meille tunnettu henkilö, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin kutsustanne vastaan siihen myönteisesti ilolla, koska näen täällä paljonkin tuttuja kasvoja ja näin, että tämä valiokunta tekee aina yhtä tiivistä työtä, pyrkii suojelemaan kansanterveyttä ja suojelemaan ympäristöä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että valtuutitte minut osallistumaan tähän ekan halvostoon hyppäsin tähän liikkuvaan junaan kollegani Kristianan kanssa ja täytyy sanoa, että minun on tehnyt vaikutus. Minua, tämä työ, jota virastossa tehdään Heertin johdolla, voitte kuvitella viisi vuotta työtä, 600 henkilöä, 30 000 ainetta, jotka pitäisi rekisteröidä äärimmäisen vaikea tietotekninen ympäristö Tämä jo sinällään on varsinainen saavutus virastolle. Haluaisin vielä tukea sitä, mitä jo, pääjohtaja tässä sanoi. Tähän liittyy tietysti huomattava budjettiulottuvuus ja huolimatta rajoituksista, joita, leikkauksista, joita pyydetään viranomaisiltakin, niin tämä on raskasta työtä, jos haluaa todellakin onnistua että voidaan valvoa nanomateriaalia, torjunta-aineita ja niin edelleen. Siksi on erittäin tärkeää antaa tarvittavat resurssit, taloudelliset resurssit virastolle. Sitten yksi aihe, joka tuli esille vierailun aikana, kun delegaation vieraili elokuun lopussa, tämän otti myös kolleganne Rova Hassi esille, nimittäin tämä kuuluisa compliance check, asiakirjojen laadun tarkistus, mikäli nyt ymmärrän, eh, ymmärsin tämän oikein, niin tätä asiaa pitäisi nähdä lainsäädännön yhteydessä, koska virastoa pyydetään valvomaan 5 prosenttia asiakirjoista kuitenkin niiden laatu kuulemma tarkistetaan jäsenvaltioiden viranomaisten toiminta. Tämä on varsin monimutkaista toiminta tällä hetkellä, koska nämä tiedotus, tietoasiakirjat ovat puutteellisia val- valvontaa ei ole pelkästään kahdenlaista, vaan se on myös kirjallista valvontaa. Ja näitä on tuhansittain näitä asiakirjoja ja kaikkia ei voida tutkia kuin tietotekniikan avulla, jos halutaan, tämä compliance check on todellinen laadun tae sadassa tapauksista, niin minun mielestäni silloin täytyy saada aikaan äärimmäisen raskas mm, tietotekninen järjestelmä, että voidaan kaikkiin tapauksiin tutustua. Sitten, mikä huolestuttaa tätä parlamenttia, hallitusneuvostoa ja virastoa. Tässä on työryhmä, joka tutkii asiaa ja pohtii, minkälaisia vaikeuksia yrityksillä on, että täyttävät nämä tiedot oikealla tavalla heti alusta. Ja, niin, ja nyt voidaan sitten nähdä, mitä vielä täytyy tehdä ja minkälaisia vaikutuksia tästä syntyy. Sitten vielä yksi ongelmakohta. Tehän tiedätte, että me toimimme riippumattomalla tavalla, vaikkakin minä tunnen, eh, että tämä viisi vuotta, jotka olen viettänyt parlamentissa, on vaikuttanut kyllä minuun. Täytyy sanoa, että hiukan huolta liittyy myös teollisuuden alaan, pk-yrityksiin. Me olemme rakentaneet äärimmäisen monimutkaisen täydellisen järjestelmän ja pk-yrityksille. Voitte kuvitellakin, että esimerkiksi kemiallisen turvallisuuden raportit, tai ti- turvatietokannat tuotteiden kohdalla ovat äärimmäisen raskaita asiakokonaisuuksia. Dokumentteja niissä voi olla 300 sivua ja enemmän. Tämä hiukan selittää, kuinka kompleksisesta kysymyksestä on kyse. Tärkeää on tietysti kiittää työtä, jota on saatu aikaan. Olemme tyytyväisiä myös tietoteknisiin järjestelyihin. Ja haluan, on hienoa, että virasto ja henkilöstö on toiminut niin, että tästä virastosta on tullut tällainen kansainvälinen taho ja toimielinten pitäisi tarttua myös tähän tavoitteeseen, koska jos halutaan pitää teollisuus täällä hengissä ja Euroopassa ja suojella ympäristöä ja kansanterveyttä, niin tämä tarkoittaa sitä, että on ihan välttämätöntä, että Eurooppa on johtajan asemassa ja rohkaisisinkin teitä pyrkimään näihin tavoitteisiin vieläkin paremmin virastossa. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Herra Vilmot on paikalla tänään sieltä puolelta, jos sopii. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. En puhu kovinkaan paljon liittyen näihin resurssikysymyksiin. Tämähän koskettaa tietenkin komissiota. Täällä ei ole äh, ketään ympäristön pääosastosta, joka voisi nyt äh, puhua teille tästä ähm, tilanteesta, mutta liittyen äh, Richiin. meillä on ollut kemikaaliviraston kanssa hyvin ähm, hyödyllistä keskustelua siitä, kuinka tämä maksuasetus voitaisiin ähm, uudistaa ja arvostamme tietenkin kaikkia mahdollisuuksia parantaa resursseja. Meidän täytyy ö, ottaa huomioon teollisuuden tilanne, kemikaaliviraston tilanne ja myöskin parlamentin hyväksymä teksti, joka rajoittaa hiukan kemikaaliviraston ehdotusten hyväksymisen mahdollisuutta. Muuten olen herra Dansetin kanssa aivan samoilla linjoilla. En varmaankaan vienyt enempää teidän aikaan. Uskon, että herra Danset tässä voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta äh, myöhemmin voi vastata vielä niihin itsekin. Kiitoksia. Mr. Danset. Herra Danset, teillä puheenvuoro vastauksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan kysymyksistä, jotka tehtiin minulle. Ensinnä Rova Hassin kysymyksiin. Hän on meidän yhteyshenkilömme ja häntä huolestutti aivan erityisesti nämä sääntöjen vastaavuustarkistukset, laatu, tarkkailukirjeet ja asiakirjojen puutteellisuuskysymykset. Mitä tulee tähän kattavuuskysymykseen, tietojen kattavuuteen, me olemme vielä edelleen keskustelleet kaikkien sidosryhmien osapuolten kanssa, myös johtokunnan kanssa, mitä tällä asialla tehdään. Ja mitä taas toisaalta laki vaatii, kaikki tulemme siihen lopputulokseen, että kattavuus tarkoittaa sitä, että tarkistetaan vain tietyt kohdat asiakokonaisuuksissa, onko niitä mukana, mutta laatu voidaan tarkkailla vain sääntöjen vastaavuustarkistusten kautta. Tietysti meidän täytyy ottaa huomioon myös se seikka, että kattavuus saadaan aikaan äh, automaattisessa muodossa. että Me saamme tuhansia äh, hakemuksia, joten tätä täytyy hoitaa automaattisesti niin, että yritykset voivat ennakoida paremmin, minkälaisen tulokseen me päädymme tietojen kattavuustestissä. Me yritämme edetä hitaasti niin, että saadaan täydellisempiä hakemuksia. Meillä on suunnitelmia myös tulevaisuuden varalta, jota parannamme näitä kattavuustarkistuksia ja toimimme asteittain, niin kuin sanoin. kuten aikaisemmin sanoin, moratorio seuraavalle eh, rekisteröintivaiheelle alkaa huomenna ja me olemme jäädyttäneet nyt tarkistukset seuraavan kuusi, ku, kuuden kuukauden ajaksi. Mitä tulee sitten puutteellisiin hakemuksiin ja asiakirjoihin, niin tietysti opimme tekemällä itsekin ja me olemme tutkineet ensin kaikki hakemukset, tarkastelleet kaikkia niiden, kaikki niiden aspektit ja kun puu, teemme näitä pehmeitä suosituksia kirjeen muodossa, niin hiljattain olemme olleet, olleet siirtymässä pois tästä vaihtoehdosta ja keskitymme kovasti te- sääntöjen vastaavuuspuoleen, koska tietysti tiedojen täytyy olla oikeaa, mitä tulee tietovaatimuksiin, ennen kuin voi edes täydellisellä tavalla arvioida turvallisuusohjeita. Tämän takia etenemme kohdennetulla tavalla sääntöjen kohdalla keskitymme ensin informaatiovaatimuksiin ja sitten turva ohjeisiin. Toivomme voivamme tässä onnistua askel askeleelta ja näin käsitellä kaikkia potentiaalia asiakirjakokonaisuuksia. Se saattaa liittyä ongelmia, mutta kun löytyy sellaisia hakemuksia, jotka yleisesti ottaen ovat puutteellisia, jotka ovat huonolaatuisia kaiken kaikkiaan, niin silloin tartumme tähän asiaan aivan välittömästi ja olemme te- teemme erittäin tiukkoja päätöksiä. Ja jopa uhkaamme lisätoimilla yrityksiä vastaan, mutta onneksi puhumme vain muutamasta tusinasta tämän tyyppisestä tapauksesta suhteessa tuhansiin muihin, joita me saamme. Joten nämä täysin epäkelvot hakemukset ovat vain pieni osa. Tietysti pyrimme siirtymään pois näistä laatu arviointikirjeistä ja toimimme pikemminkin suoraan. Mitä tulee rajoituksiin, kun sanomme, että meillä on ollut viisi vuotta REACH-asetus voimassa tai kuusikin vuotta, niin viisi vuotta kuitenkin se viisi vuotta oikeastaan Liitsen toiminta vasta ensi kesäkuussa. Näihin aikana parlamentti päätti ja nyt tähän mennessä olemme hyväksyneet neljä uutta rajoitusta. Komissio myös on tehnyt tällaisia päätöksiä oman järjestelmänsä kautta, mutta täytyy ymmärtää se seikka, että on tietty prosessi, jota pitää seurata, ja komissio on hyväksynyt enemmän rajoituksia viime vuosina, jotka ovat peräisin myös aikaisemmista. On siis tietty aika menee siihen ennen kuin virallisia päätöksiä komissiossa tehdään. Tämä lähtee liikkeelle ehdotuksesta, jonka esimerkiksi jäsenvaltiot ovat tehneet, joten tähän todella menee paljon aikaa. Ja Tästä olemme keskustelleet kollegamme kanssa. Puhuttiin myös muista rajoituksista, jotka ovat peräisin aikaisemmilta lainsäädäntökausilta, mutta lopullisiin päätöksiin päästy vasta aivan viime aikoina. En usko, että on mitään, mistään tahdon puutteesta kyse. Meitä sitoo vahvasti lainsäädäntö. Meidän puolemme järjestelmästä on täynnä erilaisia deadlineja. Kun tiedämme, kun hakemus tulee, voimme suurin piirtein ennakoida sen, milloin me saamme lausunnon valmiiksi. Sitten komissiolla menee oma aika, sillä ei ole mitään aikarajaa ennen kuin se sitten hyväksyy päätöksensä, tekee päätöksensä komitologiamenettelyn kautta. Sitten korvaavat aineet, miten me voimme auttaa? Tietysti voimme auttaa niin, että lisäämme tietoisuutta – kandidaattia luvanantolistoilla ja kannustamme yrityksiä varhaisessa vaiheessa alkaa etsimään näitä korvaavia aineita, mutta tässä pitää kuitenkin muistaa, että tämä on erittäin tekninen aine, siis korvaaminen. Tässä siis yrit, tämä tapahtuu yritystasolla ja tähän liittyy myös paljon mm, vähän niin kuin salamyhkäisyyttä, niin kuin korvataan näitä aineita toisilla, koska tämä liittyy yritysten tietoihin, he haluavat suojella äh, itseään kilpailulta vastaan. Tämä pitää pitää mielessä. Samoin tärkeää on korostaa sitä, että stimuloi on jo nyt saanut vauhtia vähän korvaamispuoleen, koska alle puolet luokitelluista aineista on nyt rekisteröity, joten monet yritykset ovat tarttuneet tilaisuuteen, mitä tulee rekisteröintiaikarajoihin, ja e- ovat plaudittaneet toimintaa korvaavien aineiden löystössä. Kukaan ei olisi voinut tätä arvatakaan. Mitä tulee tietoon ja miten voimme hallita tietoa. Ensinnäkin tietoa käytetään julkisen viranomaisten kohdalla. Me varmistamme, että viranomaiset saavat kaiken tiedon, joka meilläkin on, samoin luottamukselliset tiedot viranomaiset ryhtyvät aloitteeseen eh, riskihallinnassa komission kanssa. He siis täysin voivat käyttää järjestelmää hyväkseen ja me autamme viranomaisia kun, siinä, miten tietoja käytetään ja pyrimme avustamaan riskinhallinnassa. Tänä vuonna jäsenvaltiot ovat alkaneet arvioida aineita. He ottavat yhden aineen ja tunnistavat, identifioivat, onko tietopuutteita vieläkin, jotka pitäisi korjata. Sitten voivat alkaa analysoida asiakirjoja sen suhteen tarvitaanko lisäriskin hallintaa. Ja tämä mielestäni toimii erittäin hyvin mutta on tärkeää, että rekisteröintiasiakirjat ovat laadukkaita niin, että viranomaiset todellakin voivat luottaa laadukkaaseen tietoon. En aivan ymmärtänyt teidän kolmatta kysymystänne. Toivottavasti voidaan hoitaa kahden kesken. Se oli varsin erityislaatuinen kysymys, joten ehkä on parempi keskustella siitä kahden kesken tämän kokouksen jälkeen. Sitten rahoituksesta. Tietysti minä jo otinkin esille sen aiheen, että toisaalta on tämä tärkeää, että torjunta rahoitus hoidetaan asianmukaisella tavalla. Ja olen ollut yhteydessä DG-ympäristön pääjohtajana, olen ilmaissut vahvan huoleni tästä asiasta. Katsotaan sitten, löytyykö ratkaisu tulevina viikkoina ja voidaanko asiaan puuttua, mutta tarvitsen myös teitä, jotta varmistetaan, että koko tuki summa hyväksytään vuodelle 13 torjunta kohdalla, koska leikkaukset vain heike huonontaisivat koko tilannetta tässä uuden tärkeän lainsäädännön valmistelussa. Sitten puhuttiin tästä kansainvälisestä puolesta ja miten muut maat ovat reagoineet, erityisesti USA ja Kiina. Mehän tiedämme, että nämä maat ovat tekemässä alustavaa työtä mahdolliselle uudelle lainsäädännölle, mutta nähtäväksi jää, mihin tämä heidät vie, koska niidenhän täytyy tietysti varmistaa, että saavat parlamentin hyväksynnän uudelle lainsäädännölleen. Ja kuten te tiedätte, suunnitelmat USAssa näistä lainsäädäntöehdotuksista puhuttiin kaksi vuotta sitten ja Nyt sitten nähdään, haluaako USA oikeasti, oikeasti uudistaa lainsäädäntöään, koska meitä todellakin kiinnostaisi se, että heillä olisi uud- nykyaikaista lainsäädäntöä käytössä niin, että voisimme vaihtaa myös luottamuksellisia tietoja, voisimme tehdä sopimuksia heidän kanssaan ja alkaa jakaa työtaakkaa. ja jakaa jakaa tätä REACH-tietoa, jota löytyy myös valtameren toiselta puolta tällä hetkellä. Emme tätä voi tehdä ja to- kovasti haluaisimme tietää, mihin he päätyvät. Tietysti Kiina. Kiinassa on myös uusi johto ja sielläkin varmasti pyritään saamaan aikaan parempaa lainsäädäntöä eikä siellä, sielläkin halutaan paremmin suojaavaa lainsäädäntöä omillekin markkinoille. Intia toimii myös hiukan Ritsin suuntaan, ainakin se konsultoi tätä hanketta. Se on toinen suuri man, manter, manter, mantereen kokoinen toimija. Ja siellä ollaan todellakin jo tietoisia potentiaalista edusta, joka liittyy uuteen lainsäädäntöön mitä tulee näihin artikloihin, huol- hankalin aineisiin, on yksi, yksi kohta, joka käsittelee näitä, mutta meille on myös tärkeää se, että voimme yhdessä tehdä työtä ei vain valvontaviranomaisten kanssa, vaan myös ja normaalin kontrollitoiminnan kautta valmistusteollisuuden puolella, mutta toimimme myös yhteydessä tulliviranomaisten kanssa. Siksi meidän täytyy tehdä vielä enemmän yhteistyötä komission kanssa niin, että tulliviranomaiset todellakin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 uh, in a more broader sense, and thereby some of the, of course, uh, of key information. kautta avaintietoja voidaan menettää. Tässä mielessä toivomme, että tulevaisuudessa pystymme keskustelemaan teollisuuden kanssa siitä, miten saamme yksityis kohtaisempia käyttäjätietoja niin, että saamme myös paremmat turvallisuuskäytön ohjeet aikaiseksi. Tämä liittyy seuraavaan monivuotiseen työohjelmaamme. Mitä tulee liitteeseen 14, yritykset valittavat esimerkiksi, tai sellaiset yritykset valmistuvat for, uh, for and, kromadeja tarvitsevat niitä työs, uh, to, ja sitten tämä päätyy myös te, lentokoneiden valmistukseen. Osa on täyttä väärinkäsitystä ja liika ylireagointia sen suhteen, mitä luvanannossa oikein tapahtuu. Luvananto pyrkii stimuloimaan korvaavia aineita. Yritysten ei pitäisi pelata sitä, että täm, tässä toimitaan niin täydellisen kielonkan tavalla. Ei tarkoituksena näin ole toimia, vaan halutaan kannustaa siihen, että etsitään korvaavia aineita silloin, kun niitä on vielä löydetty. Ja milloin alan pitäisi koordinoida tutkimustaan, vaikka lupakin on myönnetty. Ne luvat ovat aika rajoitteisia ja niitä pitäisi aina välillä tarkistaa, mutta aikaa kuitenkin aika paljon. sen tämä on teollisuuden puolelta ylireagointia. Olen sitä mieltä, että pitäisi pelätä vähemmän luvan lupahakemuksia ja yleisesti puhuen kun aikarajat tulevat käyttöön ensi vuonna lupaprosessiin, niin tulette näkemään, että näitä hakemuksia tulemaan paljon vähemmän koska, vähemmän, koska loppujen lopuksi yritys aina etsi sellaista aikarajaa, joka mahdollistaa sen, että ne voivat turvautua korvaavaan aineeseen jo ennen kuin aikaraja umpeutuu luvan pyynnölle, joten harvemmin näitä hakemuksia tulee kuin alun perin luulan. Sitten kaksi kysymystä, jotka liittyvät Itämeren asejätteistä ja niiden. Mehän emme tietenkään ole tästä vastuussa, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, me vain haluamme varmistaa, että näitä aineita luokitellaan asianmukaisella tavalla, kemiallisia aineita, ja jos ne haittaavat haitallisesti vesistöihin, silloin muiden viranomaisten pitää toimia asianmukaisella tavalla. Meidän tehtävämme rajoittuu kyllä tähän. Herra Slyter otti esille jäävyyskysymysten tärkeyden. Olemme hyvin tietoisia, niin kuin jo sanoin tästä ja haluamme varmistaa, että ei ainakaan näytä siltä, että jäävyyskysymyksiä on ja hoidamme asianmukaisella tavalla näitä esi- asia- asiakokonaisuuksia ja asiantuntijat, jotka osallistuvat paneeleihimme asianmukaisella ilmaisevat etu, etunsa ja jäävyyskysymyksensä etu, etuajos, etuajassa. Mitä tulee tähän ehdokaslistaan kemikaalien kohdalla, tässäkin on erittäin tärkeää meille, että ehdokaslistalta liikutaan nopeammin lupalistalle. Mehän emme ole tästä tässä vastuussa, koska me teemme rekisteröimien ajoista ja sitten tämä riippuu komissiosta. Ja sitten yleensä alkaa tämä eri tahojen lobbaus, jotka vastustavat sitä, että siirrettäisiin luvanantolistalle. Se on tietysti vähän vaitettavaa. Kuinka paljon kemikaaleja saamme sitten vuoteen 15 mennessä hakijalinjalle, hakijalistalle? mielestäni on vaikea määrällisesti tätä arvioida. Toivottavasti meillä olisi oikeat aineet tällä listalla ja, ja sellaisia aineita, joita käytetään laajalti, jotka todellakin vaikuttaisivat konkreettisesti ihmistenkin elämään. Me haluamme yhtyä komission toimintaan, kun alamme suun, tehdä uusia suunnitelmia, milloin alamme tutkia sitten näitä asiakirjoja, joiden kohdalla tiedämme, että mukana on potentiaalisesti haitallisia huolestuttavia aineita. Ja sitten jäsenvaltioiden tehtävä on päättää, onko ehdokaslista oikea tie eteenpäin vai voidaanko suoraan siirtyä rajoituksen kaltaisiin toimiin. Tämä on erittäin tärkeää. For that, uh, China... Rouva Parus on nyt mukana meidän hallintoneuvostossamme ja me raportoimme uh, neljännesvuosittain meillä on erittäin suuri tehtävä ja me teemme kaiken mahdollisen, että saisimme nämä asiat eteenpäin huolimatta siitä, että resursseja on leikattu jäsenmaissa. Me tulemme pitäytymään näissä hyvin kunnianhimoisissa päämäärissä, joita meillä on edessämme. On tietenkin tärkeää, että jos meillä on säännöt tarkistuksia, jotka rajoittuvat 5 prosenttiin ja jos on, esiintyy suurempia ongelmia, käy ilmi, että esiintyy suurempia ongelmia, tämä on tietenkin tärkeää, mutta me pyrimme varmistamaan sen, että me voimme tehdä enemmän kuin mitä lainsäätäjä on alun perin tarkoittanut. Pyrimme varmistamaan sen, että me voimme toimia niin, että meillä olisi yhdistetty rahoitus sekä yritys- että yksityisen että julkisen sektorin rahoitus, kuten aikaisemmin tässä puhuin. Myöskin pyrimme tekemään enemmän, jotta voisimme auttaa yrityksiä tekemään kemiä aineiden turvallisuusraportointia ja ähm, aineilmoituksia. Mutta tässä on myöskin erittäin tärkeää, että teollisuus siirtyy eteenpäin nopeasti ja kehittää omia mm, turvallisuus raportteihin liittyviä välineitään. Me olemme tehneet aika paljon, mutta nyt tämä standardisoitu, jota näissä turvallisuusilmoituksissa tulee käyttää, on jotakin, mitä teollisuuden pitäisi kehittää, ja sitten se pitäisi saada yhdistettyä meidän järjestelmäämme. Me olemme olleet yhteyksissä teollisuuden edustajiin, jotta voisimme varmistaa, että tämä on heille prioriteetti, koska Muutoin rekisteröinnin takarajan jälkeen ongelmia syntyy ja toivon, että he mm, täyttävät oman osansa tästä työstä. Kommentoin jo kansainvälistä osaa. Toivon, että katoin kaikki kysymykset tässä, herra puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Danset, für die Aussprache Kiitoksia, herra Danset, alustuksesta ja vastauksista kysymyksiin. Telan on ilmaistu myös toiveita. Suurin toive, sen te juuri täytätte. Eli se laulu ja laulat, kenen leipää syöt, on tämä sanonta ja sen vuoksi onkin hienoa, että olette täällä. Eli ne toiveet, jotka Ritsissä olemme ilmaisseet, niin meillä on intressi, että ne myöskin toteutetaan ja saadaan muitakin asioita matkaan saatettua. Se on suuri kamppailu, mutta ympäristölainsäädäntö on äh, rahaan liittyvä asia myös. Ja tätä rahaa siksi täytyy myös antaa käyttöön ja tietysti myös neuvosto omalta puoleltaan, koska olemme lainsäätäjinä molemmat ja kunnollinen ja vankka rahoitus täytyy virastolle saada ja nämä asiat, joista tänään on keskusteltu, niin että ne voivat myöskin toteutua. Kiitos kovasti, että olette paikalla. Voin vain sanoa, että olemme ylpeitä virastoistamme, koska tässä luodaan lisäarvoa kaikille puolelle miljardille asukkaille EU-ssa. Ja molemmat kollegat ovat ilmaisetkin jo, että siellä on vielä muita asioita, joihin täytyy puuttua Uusia asioita tulee, olemme hyvällä tiellä, mutta olen varma, että tätä tietä yhdessä voimme kulkea oikein hyvin yhdessä. Kiitos kovasti, että olitte paikalla. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös Rova Rodenin, joka on edustajamme. Hän on juuri tullut paikalle. Täytyy pahoitella, että siinä oli väärinkäsityksiä, mutta hienoa, että olette paikalla. Tähän päättyy keskustelu herra Dansetin kanssa. Toivon kaikkea hyvää. So, willkommen zum nächsten Tagesordnungspunkt und das ist der Tag Seuraava kohta, numero 20. STOA-toimet elinivaliokuntaa toimialaan liittyvästi luonnonvarojen kestävää hoitoa koskeva hanke. Ensimmäisenä haluaisin antaa puheenvuoron kollega Kollega joka alustaa lyhyesti sen jälkeen vieraat saavat puheenvuoron. Kollega Gerber. Dank, dear colleagues. As a initiator and Hyvät kollegat, aloitteen tekijänä ja valvovana ähm, elimenä STOA-projektissa ähm, äh, veden vesiresurssien hallinnan suhteen olen hyvin kiitollinen valiokunnalle siitä, että voimme keskustella tästä äh, välitutkimuksesta äh, vesivarojen hallinnan suhteen. Kun ehdotin, että me aloittaisimme Stoan kanssa vesivarojen hallinnan suhteen projektin. Minulla oli tunne, milloin on yhä sellainen tunne, että tämä on kaikkein vähiten kehittyneitä äm, resurssitehokkuuden aloja, sillä päätöksen tekijöiden mielissä ja kansalaisten mielissä vesivarat eivät ole niin tärkeät kuin energiavarat tai muut resurssit. Tässä tutkimuksessa me käsittelemme ja pyrimme ratkaisemaan ongelmia ja löytämään hyviä ratkaisuja Euroopassa. Eurooppa Eurooppa on nyt kriisissä. Kriisiä veden suhteen ei ole, mutta Välimeren alueilla vedestä on puutetta. Ja tämä on myöskin esimerkiksi Keski-Unkarissa erittäin suuri ongelma. 10 prosenttia Euroopan väestöstä kärsii vesivarojen niukkuudesta. Ja tässä tutkimuksessa minulla on konkreettisia ehdotuksia viranomaisille, ei vain sitä, että he kuvailisivat nykyistä tilannetta, mutta myöskin siitä, että he voisivat osoittaa, mitä meidän tulisi tehdä mitä Euroopan parlamentin jäsenten tulisi tehdä tällä alalla. Meidän tulisi ensinnäkin seurata parhaita esimerkkejä hyviä käytänteitä Euroopassa. Haluaisin tässä viitata kahteen esimerkkiin. Yksi esimerkki on Baden-Württembergistä, missä jos maanviljelijä takaa Baden-Württembergissä, että vedessä ei ole yli 15 milligrammaa nitraatteja, litrassa lähellä juomaveden lähteitä. Viljelijä saa 200 euroa per hehtaari tukea. On hyvin mielenkiintoista tarkastella maiden württembergissä osavaltiossa sitä, kuka maksaa tästä luonnonvarasta. On muita esimerkkejä Ranskasta. kuuluissa vesialan yritys Vittel käyttää samantyyppistä järjestelmää. Vittel on tehnyt aikavälin sopimuksia maanviljelijöiden kanssa ja tukee 200 euron edestä hehtaarilta ja myöskin aluksi äh, 150 000 eurolla projektin alussa viljelijää rakenteiden hankkimisessa. Meidän tulisi seurata näitä hyviä esimerkkejä, mutta toinen vaihe on modernisointi, ei vain maanviljelyksessä, mutta myöskin urbaani vesijärjestelmissä on hyvin suuria veden haaskaantumisen ongelmia. Lontoossa esimerkiksi eräs edustaja sanoi, että ennen kuin Lontoon vesi järjestelmää uudistettiin, 30 prosenttia vedestä joutui hukkaan teknisistä syistä johtuen. Kolmas asia on veden kierrättäminen uudelleen käyttö Euroopassa. Tämä taso on hyvin matala, jos vertaamme Israeliin, jossa 80 prosenttia vedestä kierrätetään Euroopassa, kaikkien korkein luku on Espanjassa, se on 25 prosenttia. Ja muissa jäsenmaissa luvut ovat paljon matalampia. Kun ajattelemme veden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, meillä on hyvin paljon tehtävänä. Kolmas elementti liittyy aloitteisiin. Esimerkiksi kastelussa – monissa jäsenmaissa kasteluveden käytössä ei ole minkäänlaista volumetrista hinnoittelua. Tämän vuoksi viljelijöitä ei juurikaan kiinnosta säästää vettä. Meidän tulisi tehdä joitakin askelia tällä alalla. Mikä sitten tässä väli Raportissa on kaikkein mielenkiintoisin asia koskien Euroopan unionin asetusta. Mitään puitelainsäädäntöä tai yhteisiä standardeja ei ole liittyen siihen, mitä vettä voidaan käyttää kasteluun ja minkälaisen käsittelyn kautta. Euroopan tasolla tämä on hyvin suuri este. Ja me, tällä alalla meidän tulisi tehdä aloite Euroopan tasolla, sillä Euroopan veden uudelleenkäyttö ja kierrätys ja toisaalta se, että meillä olisi yhteiset standardit tällä alalla on erittäin tärkeää. Ja lopulta olen aivan samaa mieltä siitä, että ähm, yhteisen maatalouspolitiikan mm, uudistuksessa – viherryttämisellä on erittäin tärkeä rooli ja toisessa pilarissa tulee olemaan varoja kastelujärjestelmien uudistamiselle Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeää. Meillä oli tässä tarkistus, sillä tämä toimi syrji hiukan vanhoja jäsenmaita. Tarkistuksessa ehdotettiin, että eivät vain uudet mutta myöskin vanhat voisivat nauttia samoin näistä kastelujärjestelmien uudistamiseen suunnatuista varoista. Kiitoksia. Kiitos ja nyt sitten kutsutut vieraat saavat puheenvuoron Sandra Berman. IO Intelligence Servicesista. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin esittelen tulokset tänään keskimatkan tulokset tutkimuksesta resurssien kestävästä hallinnasta, erityisesti maaperä, vesi. Euroopan ympäristöpolitiikan instituutti on edustettu enää palokaavan kautta tässä vasemmalla puolella. Biointelligence Service, sitä edustan minä ja Ecologic Institute. Hankkeessamme keskitytään luonnonvarana vesivarjojen hoitamiseen, kuten Tapaji sanoi, niin se on hyvin tärkeä luonnonvara ihmiskunnalle. Ja toinen fokus on sitten Euroopan maatalouteen liittyvien luonnonvarojen hallinta. Tietysti näiden kahden tavoitteen välillä on monia yhteyksiä, koska vesi on hyvin tärkeä resurssi myös maataloudelle, mutta maataloudella on tärkeitä vaikutuksia veteen, sekä positiivisia että negatiivisia. vesivarojen hoidossa ensinnäkin tekniikan, tutkimuksen, parhaiden käytäntöjen rooli siinä, miten vettä voidaan käyttää tehokkaasti. trade vaikutuksia etuja, jotka liittyvät maaperään, ilmaan ja biodiversiteettiin. Tarkastelemme myös sitä, että tarvitaanko tukea tulevaisuudessa esimerkiksi YMPn kautta, mutta muidenkin rahoitusvälineiden kautta maatalousosassa tarkistelemme maaperänhoitovaihtoehtoja ja niiden yhteyksiä ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä, minkälaisia maaperänhoitovaihtoehtoja on käytettävissä, miten ne vaikuttavat ilmastoon. YMP-politiikkatoimia tarkastelemme veden osalta ja keskitytään maatalouden ympäristötoimiin. EU-vedenkäytössä, niin mitkä siinä avainhaasteet ovat tällä alalla vedessä. Tässä on pieni kuvio, joka osoittaa, että enimmäärä vedestä menee energiantuotantoon, koska tietysti käyttö ja veden saaminen muuten on eri asia. 22 prosenttia menee maatalouteen keskimäärin. Kuitenkin jäsenvaltiossa on suuria eroja, sitä täytyy painottaa. Yli 80 prosenttia vedestä käytetään Espanjassa kasteluun. Niukkuus on tietysti asia, jotka ovat koskettaa niiden eteläisiä jäsenvaltioita, Välimeren maita. Se ei ole ongelma pelkästään niille. Se on ongelma myös monilla valuma-alueilla Keski-Euroopassa, mutta myöskin Kaakkois-Englannissa. Se on tärkeä asia ottaa huomioon myös muissa jäsenvaltioissa, koska vesi liittyy energia-asioihin. Koska kun käytetään vettä, käytetään myös energiaan, lämmittämiseen, pumppaamiseen ja niin edelleen ja odotetaan, että ilmastonmuutos pahentaa nykyisiä ongelmia. On neljä haastetta Euroopan maataloudessa. Yksi on veden saatavuus. Maataloudessa käytetään kasteluun, eläinten hoitoon, maatilan prosesseihin. Toinen haaste on veden laatu Hajakuormitus on tärkeä ongelma. Veden virtaamat valunna alueet, kastelukuivatus. Ja maataloudella on suuri merkitys maaperän toiminnallisuuteen ja sillä on taas omat vaikutuksensa veteen, koska niiden välillä on se johtaa veden virtaamiin, infiltraatioasteisiin on vaikutusta ja se vaikuttaa vesin, veden saastumiseen sedimenteissä ja ylivirtauksiin. Sitten tästä vedesivarojen hoito-osasta yksityiskohtia. Ensin pyrittiin lyhyeseen katsaukseen tieteellisestä vesitutkimuksesta. Useimmat aloitteet tarkastelevat tehokasta vedenkäyttöä EU-ssa – Paljon kiinnitetään huomiota kastelutekniikkoihin täsmämaataloudessa, mutta myöskin miten tietoja voidaan hankkia, jotta voidaan ymmärtää paremmin tarpeet maataloudessa. Keskitytään myös integroituun vesivarojen hallintoon, parempaan yhteistyöhön sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, niin että eri käyttäjien välillä, mutta eri tasoilla EU-tasolta ihan valuma-alueille – tutkimusta tehdään talouspolitiikkavälineiden osalta ja myöskin vesihallintoa teollisuus- ja urbaanipalveluissa. Puutteita on vesi, veden määrässä, eli siihen kuuluu ekologiset virtaamat, joita täytyy vesistöihin jäädä. Se määrä vettä, joka sinne täytyy jäädä, jotta ekologisesti voidaan toimia, mutta pyrkimyksiä on tukea kestävää ja tehokasta vedenkäyttöä. Tutkimusprioriteetit tässä vaiheessa ovat se, että vettä olisi käytettävissä, maaperän funktionaalisuus, mutta myös veden laatu. Ja kun tarkastellaan tekniikkoja, joita käytössä on, ensimmäinen löydös on se, että on monia vaihtoehtoja tehokkaalle vedenkäytölle EU-ssa – Kaikissa niissä on haittoja ja etuja. Ja useimpia niistä käytetään eri EUn alueilla ja eri maatalousjärjestelmissä. Se, mitä yritämme tehdä, on luokitella näitä vaihtoehtoja. Seitsemän eri kategoriaa. Vedenkäytön valvonta mittauksilla esimerkiksi. Sitten reitataan välineitä ja standardeita jalanjäljestä olette ehkä kuulleet. Myöskin Euroopan vesikumppanuus, josta annetaan sertifikaatteja vedensiirtotekniikat, kanalisoinnit ja niiden parantaminen, jotta vesihävikki paranee, kastelutekniikat, vaihtoiset vesilähteet, esimerkiksi jäteveden uusintakäyttö, sitten maatalouden hallinnointimahdollisuudet, että valitaan esimerkiksi oikeat kasvit oikealla alueella ja sitten päätöksenteko, joka tukee välineitä veden säästöön tekniikoita tutkittiin, kuten kaukotunnistimet, jätevesi, siirtotehokkuus, myöskin sitten kasteluiden aikatauluttaminen. Hyvät politiikkakäytänteet. Tarkastelimme maataloutta ja urbaanialueita, mutta myöskin niiden välisiä yhteyksiä. Erityisesti jäteveden uusintakäyttö on myöskin hyvin potentiaalinen osa-alue. Politiikka voi myös saada aikaan toimia. Myöskin hinnoittelua voidaan toteuttaa politiikkojen avulla. Strategisella lähestymistavalla on suuri merkitys, jotta voidaan varmistaa, että kaikki otetaan yhdessä huomioon, kaikki tekijät, kun politiikkoja määritellään. Frau Kiitos Rova Berman esityksestä ja alustuksesta. Ja seuraavaksi haluaisin pyytää Taruva Polekova. Hän edustaa ympäristöpolitiikan instituuttia. Odotamme jännityksellä esitystänne. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Minä jatkan tästä water management issues and the agriculture, which are the two. Tässä yhteispisteessä vesi ja maatalous on nämä asiat maaperän hoidosta. Maaperän hoitovaihtoehdot voivat olla hyvin hyödyllisiä veden kannalta ja maaperän kannalta. Jos ne toimi, toimeenpannaan hyvin, niin maaperän hoito voi todellakin tarjota tärkeitä etuja. Se ylläpitää ja parantaa maaperän toiminnallisuutta ja sen kapasiteettia tarjota ekosysteemipalveluja, esimerkiksi veden eh, pitämistä alueella pitkällä aikavälillä. Ja tämä voi parantaa kestokykyä agroympäristöjärjestelmissä ja myöskin voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen. Samaan aikaan maaperät voivat olla hiilinieluja Tämä tiedetään hyvin laajasti nykyään. Harvemmin kuitenkin painotetaan, että viime vuosikymmenien aikana suuri osa eurooppalaista maaperistä on tullut päästöjen lähteeksi maatalouskäytäntöjen vuoksi, koska käytetään kuivattamista, mineralisointia turvemaassa maaperän eroosion kautta ja tietysti myös ilmastovaikutusten kautta. Joten todellakin on huomattavaa potentiaalia siinä, että sovelletaan asianmukaista maaperänhoitoa, jotta päästöjä voidaan rajoittaa toisaalta ja toisaalta ylläpitää tätä hiilinielua vaikutusta siellä, missä sitä on. Miten tämä voidaan tehdä? Maaperähoitovaihtoehdoissa on niitä on laaja kirjo. Ja on tärkeää panna merkille, että jotta voisi todella olla hyvää maaperänhoitoa, niin on tärkeää ottaa tavoitteeksi tietyt ympäristöedut. Esimerkiksi voidaan ottaa kohteeksi veden saatavuus. Tämä voidaan tehdä niin, että optimoidaan viljelymuodot, että valitaan sellaisia lajeja, jotka pystyvät sietämään kuivuutta. Voidaan lisätä maan kattamiselle ja viljelyllä sitä, miten maaperä pitää vettä itsessään. ja myöskin lehtipeitteiden käyttämistä. On myöskin tapoja. Niiden välillä voi olla synergioita siihen, miten vettä on käytettävissä, mutta ei aina. Ja jos maaperähoitoa suunnataan maaperäetuihin, niin tästä saadaan tärkeitä etuja sopeutumiseen, niin kuin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksen lieventämiseen. Tarkastelemme laajaa kirjoa tällaisia optioita, jotka on yksilöity, niitä on yksilöity 15 ja nämä toimenpidetyyppeilistä on hyvin pitkä ja se voidaan löytää sitten tästä väliraportista. Yksinkertaisia toimia on siellä ensin, kuten puskurialueet tai talvipeitteet tai keräjäkasvit – Sitten viljelykierto, kasvijäämien hallinta, sitten kosteikkojen ennallistaminen, viljelmän muuttaminen laidunmaaksi. alu arvioimme näiden optioiden synergioita alustavasti ja tätä seuraavassa vaiheessa vielä parannamme tätä toimintaa. Ja tästä pääsenkin oikeastaan tähän toiseen pää tutkimus suuntaan osaan, joka koskee maataloutta ja ympär- Aika paljon teemme työtä siinä, että yksilöimme ja arvioimme eri trendejä, jotka liittyvät veteen, joihin maatalous vaikuttaa. Ja sitten ne vaikuttavat maatalouteenkin. En nyt esittele sitä täällä saatatte olla tietoisia asioista, jotka liittyvät veden saatavuuteen, kuten herra Tapadio mainitsi niitä, ja asioita, jotka liittyvät torjunta-aineisiin, saastumiseen, vedenvarojen hallintointiin valuma-alueella ja asioita, jotka liittyvät synergioihin maaperän hallinnassa hoidossa. Paljon yksityiskohtia voidaan löytää väliarvio, väliraportista. Ja nyt sitten analyysi toimenpiteistä yhteisessä maatalouspolitiikassa. On laaja kirjatoimia, jotka voidaan käyttää hyödyksi vedelle, sekä pilari kakkosessa että ykkösessä. Niissä maatalouden ympäristöehdot ja maatalouden ympäristötoimet ovat todellakin tärkeässä osassa, jotta saadaan etuja veden osalta kautta Euroopan. On kuitenkin myös muita toimia, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin, ja niistä puhun. On tärkeää panna merkille, että meillä ei ole selkeyttä pilari kakkosen rahoista, jotka olisi pyhitetty vesiprioriteetteihin. Ja se on sen vuoksi, jotka, jotka talousraportointivaatimukset on rakenneyhteellistetty. eli on vaikea löytää sieltä lukuja allokaatioista, että miten ne liittyvät yksittäisiin ympäristötoimiin. On myöskin tärkeää panna merkille, että on tehokkuusongelmia kaikissa näissä toimissa – pilari kakkosessa ja pilari ykkösessä. Haluaisin keskittyä hetken aikaa maatalouden ympäristötoimeen, joka on hyvin kriittistä, koska sen myötä voidaan räätälöidä ja suunnata maaperän hoitoa paikallisiin alueellisiin tarpeisiin. Sitä voidaan suunnata eri ympäristöongelmiin, sitä voidaan suunnata erityisesti vesiasioihin, mutta veden liittyvät tarpeet ovat varmaan erilaisia eri jäsenvaltiossa eri alueilla, joten on hyvin tärkeää suunnitella toimenpiteitä, jotka on suunnattu erityistarpeisiin. 2007-2013 kaudella niitä toimia tarkastelimme. Hoitotoimet maatalouden ympäristötoimissa olivat suunnattu veden saatavuuteen, ja myöskin kauttalinjan toimia on tärkeää, johon kuuluu hallintotoimia, jotka mainitsen kohta. Avainkysymys on, ei pelkästään miten toimia on käytetty jäsenvaltioissa, mutta myöskin miten tehokkaita ne ovat veden osalta. Olemme keränneet useita esimerkkejä konkreettisista ja lupaavista skeemoista kautta jäsenvaltioiden – Olemme luokitelleet ne. On paljon näyttöä siitä, joka osoittaa edut maatalouden ympäristötoimissa erityisesti, kun käytetään tai vähennetään torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä viljelysmaalla. On kuitenkin ongelma esimerkiksi yleisissä tuissa lannoitteiden vähentämiseen, koska on tietty vaikeus mitata suoraa vaikutusta mikä näillä maksuilla on veteen. Tämä oli tilintarkastustuomioistuimenkin näkökohta, joka otettiin esille heidän raportissaan viime vuonna. Toinen ongelma on se, että näyttö todellisista eduista veden osalta on rajoitettunutta. Tämä johtuu tavoitteiden monimutkaisuudesta, puuttuu tietoja ennakkotilanteesta tai alkutilanteesta ja koska trendit vesiasioissa, vesitilanteen parantamisesta, ne itse asiassa kestävät pitkän aikaa, jotta ne tulevat näkyviksi. Ei ole niin paljon selvityksiä, joilla voitaisiin arvioida todellisia parannuksia vesiasioissa. Maatalouden ympäristötoimissa tiet, tietty tehokkuuden puutetta aiheuttaa huono kohdentaminen. Ja heikko kohdentaminen siitä esimerkkinä on se, kun annetaan yleistukia, maksuja, maaperän erosia vähentämiseen, kun ne eivät itse asiassa liity sellaisille alueille, joissa näitä nimenomaisia uhkia on. Tämä oli toinen löydös tilintarkastustuomioistuimen raportissa, mutta on paljon muitakin esimerkkejä raportissa. maatalouden ympäristötoimien lisäksi, jotka voisivat kattaa maksut eri maaperänhoitotoimiin, on myös Pilari kakkosen pääomainvestointeja infrastruktuuriin, jotka liittyvät vesietuihin. 2007-2013 kaudella oli maatalouden sopeutumistoimiin, ei tuottavat investoinnit ja maatalouden modernisointi. Kaikki nämä toimet pidetään yllä ehdotuksessa tulevaisuuden YMPksi vähän eri otsikoin, mutta tämän tyyliset toimet pidetään yllä. Edut, joihin näissä pyritään, ovat esimerkiksi veden saatavuus ja tämä voitaisiin kattaa toimilla, joilla pyritään uudelleenkäyttöön, Söderveren keräämiseen, kastelumodernisointi, sitten valuma-alueiden toimet esimerkiksi kastelun modernisoimisella. Kuitenkin ympäristönäkökulmasta on monia tärkeitä kysymyksiä on hyvin vähän, ei oikeastaan yhtään näyttöä investoinneista, joita annetaan kasteluun, että ne todellakin johtavat nettosäästöihin vedessä. Itse asiassa tiedetä. Sitten kuivatuksessa monet ihmiset, jotka ymmärtävät vähän kuivatuksen vaikutuksesta Euroopan maisemoihin, ja biodiversiteettiin maaperässä ja vedessä ymmärtävät, että on tiettyjä huomattavia riskejä, jotka liittyvät kuivatukseen. Eikä ole mitään näyttöä itse asiassa tuloksista tällaisista pääomainvestoinneista. Eli näyttöä puuttuu. Seuraavassa vaiheessa yksityiskohtaisempi arvio lähdemme tutkimaan politiikkaoptioita ja täytyy ryhtyä tarkastelemaan myös komission äh, vesiasioiden suunnitelma, joka äskettäin julkaistiin tällainen Blueprint-asiakirja. Ja raportteja on tulossa sitten toukokuussa. Kiitoksia, Rova Polakova. Sitten kollegat Petarella ja Proodi saavat puheenvuoron. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Grazie, Presidente. La ringrazio per aver messo all'ordine del giorno. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä siitä, että otitte mukaan nämä kaksi projektia. Tämä tekee minulle mahdolliseksi esittää erään meteorologisen kysymyksen. Meillä on ollut erittäin hienoa työtä Stoa on tehnyt erittäin hienoa työtä, mutta ongelmamme on se, kuinka me voimme tehdä tästä työstä vielä hyödyllisempää. Minun tunteeni usein, hyvin usein on se, että Stoan työ tuntuu olevan jonkinlainen päämäärä itsessään. On esimerkkejä, kuten tänään esitellyt, siitä, että Ston tutkimuksen ja tämän valiokunnan työn välillä olisi jotakin yhteyttä ja mahdollista hyötyä. Meidän täytyisi käsitellä tätä, sillä päivittäin meillä on hyvin erityisluontoisia teknisluontoisia kysymyksiä ja ongelmia. Ja usein kun käsittelemme niitä, meidän täytyy myöntää, että meillä ei ole aiheesta riittävästi tietoa. Usein riskinä on se, että me joudumme lobbareiden uhreiksi. He haluaisivat vaikuttaa mielipiteeseemme suuntaan tai toiseen. Stoa, sehän on yhteyksessä ja sillä on omat riippumattomat tutkijansa ja instituutinsa. Se voisi antaa meille sellaista tietoa, joka olisi yleisluontoisempaa neutraalimpaa kuin lobbareiden tarjoama tieto. Meidän tulisi löytää tapoja tehdä enemmän yhteistyötä. Nyt valiokunnassa minä en ähm, edusta omaa poliittista ryhmääni, vaan tätä valiokuntaa. Ja haluaisin kysyä nyt teiltä tiedotuksesta vastaavana, mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat, joita tämä valiokunta voisi pyytää STOA mm, käsittelemään, esimerkiksi järjestämään tutkimuksia tai työryhmiä, niin että voisimme organisoida tätä yhdessä. STOA on järjestänyt melko korkean tason tapahtumia. Meillä on ollut työryhmiä, joihin on osallistunut hyvin huomattavia henkilöitä, ja valitettavasti näissä tilanteissa ne jäsenet, jotka oli kutsuttu paikalle pääsivät melko harvoin mukaan. Tätä työtä siis tehtiin, mutta me emme olleet mukana ja meidän tulisi tässä toimia paremmin. Kiitoksia. Kiitos Petrella. Sitten lopuksi Prodi. Grazie Presidente per questa occasione. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta. Täytyy olla samaa mieltä herra Tatarelan puheenvuorosta, koska minä edustan envivaliokuntaa Stoassa, joten jossain määrin olen vastuussa joistain hankkeista, joita on tehty, koska yritämme täyttää ilmentyneitä puutteita. No, ja joitakin näistä puutteista on jo kosketeltu, kosketeltu tässä keskustelussa. Nythän aiheena on teknologia ja vaihtoehdot, miten ruokkia 10 miljardia ihmistä. Hiljattain tehtiin tutkimus nanoturvallisuudesta, toksikologista ongelmista, jotka ennakoitavasti liittyvät hiukkasiin – ilmassa, jotka ovat todellakin nanohiukkasia kooltaan. Sitten on muitakin ongelmia. Ne ovat ongelmia välttämättä teknisesti, vaan myös eettisesti. Ja miten tämä kaikki saattaa vaikuttaa ihmisten perimään. Tutkimukset, joita on mainittu, pyritään parantamaan ihmiselämää, niillä on erittäin suuri merkitys. Minä uskon, että STOA on tärkeä väline parlamentissa, parlamentille. Muun muassa te kaikki tiedätte, että puheenjohtaja Barrosolan avustaja tieteellisessä neuvostossa tai tieteellinen neuvonantaja. Ja me olemme jo tavanneet hänet. Ja Stoa on herra Baros on tieteellisen neuvonantajan keskustelukumppani. Minä olen käytettävissä mahdollisissa tulevissa keskusteluissa – tämän tyyppisessä tilanteessa Haluaisin puhua myös tästä viimeisestä tutkimuksesta ja erityisesti veteen liittyvistä kysymyksistä. Mielestäni meidän pitää antaa painopisteasema sille, että ongelmana on ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Tässä asiassa vedestä on tullut keskeinen tekijä Tähän liittyy erilaisia ongelmia. Miten säilyttää alue ja miten voimme säilyttää vesivarat, erityisesti koska sateet, tai meidän pitää pystyä säilyttämään vesivarat mahdollisimman pitkään, jos haluamme välttää maaperän erosion. Meidän pitää muistaa asia, <coughs> anteeksi, kun hoidamme vesivaroja. Haluaisin myös sanoa, että meidän pitää mm, myötä vaikuttaa tulvien hoitoon vesi ovat järjestelmiä, pitäisi olla vain vedestä itsestään, vaan myös muista kysymyksistä, joita se synnyttää. Puhuisin fosforista. Cinquantina di anni. Ecco, allora qui eh, è chiaro... Fosforin voi vähentyä. On selvää, että fosforeita on ja me käytämme niitä ehkä liikaakin maanviljelyksessä. Ja sitten ongelmaksi ongelmana on, miten hoidamme vesijärjestelmää niin, että erityisesti kaupunkialueilla on mahdollista ähm, ottaa talteen orgaanisia aineita, joita voidaan sitten käyttää toisaalta energian saamiseen tai toisaalta nämä orgaaniset yhdisteet sisältävät myös muita elementtejä, joita sitten taas voidaan käyttää maanviljelyksessä hyväksi, joten niitä pitää säilyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti urbaan, kaupunkialueella käsitellään, tai hartaan vesi tai siis puristetaan vettä, käsitellään vettä tietyssä tarkoituksessa. per eh, una volta depurate, ma abbastanza. Ja miten vettä käytetään ja miten tästä on käsitelty aika helposti. Vettä voidaan säilyttää niin, että se sitten voidaan uudestaan mm, syöttää pohjaveteen, koska kaupunkialueet varsin usein kärsivät haitta, haitoista tilanteista ja minä uskon, että meidän pitää pohtia tätä tutkimusta ja nähdä vesijärjestelmänä, mitä vesi on, mitä se voi taata, mitä se suo. Meidän pitää myös jälleen kerran muistaa se, että mitä nyt tällä hetkellä ollaan tutkimassa Hampurissa on niin sanotun mustan veden tutkiminen. Siellä on siis paljon organista ainetta mukana, mutta sitä voidaan sitten taas käsitellä käänteisen osmoosin kautta. Ja silloin tämä orgaanin aines on taas käytettävissä jätteenä ja sitä voidaan uusio käyttää energiantuotannossa ja näin ollen myös orgaaninen aine voidaan palauttaa takaisin pelloille. Ja minä haluaisin, että tähän tutkimukseen sisältyisi ajatus järjestelmästä myös. Siis toisaalta meidän pitää sopeutua ilmastonmuutokseen, mutta toisaalta täytyy, täytyy myös se ongelma, miten mm, otetaan talteen uudestaan materiaalia ja, ja otetaan huomioon mahdolliset puutetilanteet tulevaisuudessa. Tämä saattaisi olla tapa kiinnittää huomiota kysymykseen, koska meillä ei ole varaa menettää mitään. Kiitos. Vittorio Prodi. Kiitos Vittorio Prodi. Haluaisin kiittää tieteentekijöitä. Alustuksesta herra Tatarelle ja herra Prodi ottivat juuri esille, että miten STOAN työtä voidaan integroida paremmin ympäristövaliokunnan työhön. Tämä on vähän irrallaan. Kaikki tietävät, että se on tärkeää, mutta miten se voidaan itse asiassa liittää arkipäiväiseen työhön ja käyttää sen hyväksi. Tässä pyytäisin molempia suuria ryhmiä, niitä, jotka vielä täällä ovat, niin, että tehdään ryhmistä ehdotuksia koordinaattoreiden kokouksessa sitten voidaan tästä neuvotella. Että hyväksytäänkö ne ehdotukset, otetaanko ehdotuksiin muutoksia, miten voidaan terveyttää, parantaa, että se rikastaisi meidän työtämme. Se on lähde, jota meidän pitäisi hyödyntää. Tässä tehdään oikein hyvää työtä. Ja tässä pitäisi vähän hartia saada mukaan toimintaan. Ne kolme puheenvuoropyyntöä on. Missä Tagesordnungspunkt. Oliko se seuraava esillistän kohtaan? No sitten täytyy antaa muillekin puheenvuoro. Ollaan muuten lopussa, muuten ei päästä käsittelemään tätä suurista kysymystä. Linda Mäkevän koordinaattorina ehdottaisin, että siellä tehdään ehdotuksia. Kiitos kovasti keskustelusta ja alustuksista. Tullaan seuraavan esityksen kohtaan. Tässä saa puheenvuoro Linda McEvan. Kyse on suullisesta kysymyksestä 2012-08 ilmanlaatudirektiivistä ja erityisesti tyyppidioksidista. Olkaa hyvä, Linda McEvan. Yes, I was only going to suggest that Kyllä minä ehdottaisin, että tuon työntekijät olisivat proaktiivisia, olisivat yhteydessä meihin. He tekevät raportteja ja julkaisevat ne, mutta jos jokin asia on tulossa käsittelyyn, niin hehän voisivat olla yhteydessä suoraan esittelijään meillä ja käsitellä sitä sitten, koska muuten minä olen huolissani siitä, että heidän tietoaan ei oteta mukaan. Me keskustelemme Olemme keskustelleet tästä asiasta eh, tutkimuksen yhteydessä aikaisemmin eh, tutkimusdirektiivin. Älkää olko huolissanne, ottakaa meihin suoraan eh, yhdessä yhteyttä. Muuten te teette tutkimusta ja me emme sitten enää edes viittaa siihen. Minulla oli kysymys liittyen ilmanlaatuun. Tiedämme, että komissio on tehnyt tutkimuksen siitä, kuinka jäsenmaat ovat täyttäneet ilmanlaatu tavoitteet ja monet jäsenmaat ja monet maa, kaupungit niissä ponnistelevat näiden päämäärien täyttämiseksi. Ja kansalaiset kysyvät, miksi näin on? Onko kyseessä se, että jäsenmaat ja kaupungit eivät toimeenpane lainsäädäntöä ähm, ja pyri tavoittamaan näitä päämääriä, vai onko niin kuin erät alueviranomaiset äh, meille kertovat, että ähm, puute edistyksessä ajoneuvojen teknisissä vaatimuksissa vaikuttaa tähän ja ähm, paikallisviranomaiset eivät pysty tekemään mitään. Ähm, ja ihmisiähän on kannustettu käyttämään dieselajoneuvoja. Ähm, eli kysymys äh, siitä, mistä nämä tiedot nyt tulevat liittyen tämän direktiivin sääntöjen noudattamiseen. teillä on arviointi tulossa ensi vuodella, koska tämä tapahtuu, mitä te olette tekemässä, äh, koska tämä väliarviointi tulee, koska tulette uusia standardeja ehdottamaan. Kiitos Linda McEvan ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Thank you. Good morning, Mr. President, honorable members. Um... Kiitoksia, hyvää huomenta. Ja valiokunnan jäsenet nimenen niin Thomas Heer ja käsittelen ilman laatua, melua, teollisuuspäästöjä. Kun on tarkastettu tätä kysymystä, niin te hiukan tiivistitte eri tavalla tätä, mutta yritän käydä sitä nyt läpi. Haluaisin sanoa, että komissio on saanut tietoja ilmanlaadusta vuodelta 2011. Um, and that indeed there are many... On monia yes jäseniä, jotka ovat rikkoneet näitä ilmanlaatuarvoja aivan erityisesti hyö, hyö, hiukkasen edelleen ja myös näitä päivittäisiä ja vuosittaisia raja-arvoja. Kuten ehkä tiedätte, ilmanlaadussa käsittelemme vyöhy, työstämme vyöhykkeinä eikä kansallisen alueella. 2011 oli noin 250 vyöhykettä, joissa ylitettiin päivittäinen hiukkasmäärä ja 290 aluetta 650, joissa ylitettiin vuosittaiset raja-arvot. Mitä tuli PM10 aikaraja umpeutui 2011, mutta typendioksissa vielä voidaan antaa ilmoituksen jäsenvaltioista olemme nyt saaneet ilmoitukset 18 jäsenvaltiolta, jotka kattavat 202 vyöhykettä. Sitten nämä kaksi ongelmaa liittyvät todellakin pitkälti liikenteeseen. Näin tämä voidaan nähdä ja sitten, mutta ei pelkästään liikenteestä ole kyse, vaan myös dieselimoottoreihin yleensä ottaen. Voin palata tähän myöhemmin Jotkut ovat myös sanoneet, että kahdeksassa vyöhykkeessä ei pystytty täyttämään tavo- tavoitetta vuoteen 20 mennessä, mutta koska olemme keskittyneet pitkälti aikaan pidenny- pidennyksiin, emme ole ottaneet kantaa tähän asiaan. Koska meillä on yhdeksän kuukautta sopeuttaa päätös, mitä tulee aikarajoitteisiin pyytöisin, että olemme tehneet päätöksiä noin puolesta vyöhykkeitä, jotka on tunnistettu 45 prosenttia tapauksista, niiden kohdalla emme ole esittäneet mitään vastalauseita, koska täytettiin kriteerit, jotka löytyivät laatudirektiivistä ja me esitimme vastalauseen noin 55 prosentissa tapauksista. on koskee typpidioksidia. Jäljellä olevat päätökset on tarkoitus tehdä joulukuun 12 ja ensi vuoden, al- vuoden al- alussa ja päätökset, jotka ovat vireillä, riittävät Ranskaan, Saksaan, Espanjaan ja Luxemburgin pääasiassa, mutta edelleen vyö, vyöhykkeisiin näissä maissa. Komissio kuitenkin hyväksyy sen, että jäsenvaltiot uudelleen esittävät lykkäyspyyntöjä typpidioksen kohdalla ja rajarven kohdalla, jos esittävät lisätietoja, että toivat 22 artiklan mukaisesti direktiivissä, ja ne täyttyvät siis. Haluaisin vielä sanoa, että kaikki yksityiskohdat, ilmoitukset, komission päätökset on saatavissa netistä ja niitä päivitetään säännöllisesti, joten yritämme toimia erittäin avoimella tavalla. Mitä tulee näihin uusiin hakuihin, jotka ovat mahdollisia, niin tällä hetkellä olemme viemässä loppuun täytäntöönpanosta, ja erityisesti typpidioksidin kohdalla Yksi tehtiin jo PM10 kohdalla ja me aiomme viedä loppuun tämän. Se on osa ilmanlaadun ilmanlaatustrategian arviointia. Me siis käymme läpi kaikki eri ulottuvuudet ilma, ilmastopolitiikassa. Mitä tulee PM10, me olemme ottaneet sille kymmenen tapausta ja vieneet ne tuomioistuimen käsittelyyn. Kolme päätöstä on jo saatu ja muille virallisille tapauksille olemme laatimassa täydentäviä virallisia ilmoituksia, että tehdään selväksi se, että tarvittaviin toimiin ryhdytään ja yritetään nämä arvot vain mahdollisimman lyhyen ajan, niin kuin direktiivissäkin vaaditaan. Täällä puhemies varmastikin nyt tätä kautta vastasin teidän kysymyksiinne ja mielelläni täydennän jos teillä on kysyttävää. Vielen Dank. Ich habe einige Wortmeldungen. Kiitos. Muutama puheenvuoropyyntö on. Vielä kuten selväksi on tullut, niin olemme oman menestyksemme uhreja lainsäädännössä, euro 5, euro 6. Meille tulee suurempi osa diiseleitä, kun tehokkuus paranee. Mutta sitten kun tulee parempia katalysaattoreita ja muuta, niin sitten typpioksidin määrä lisääntyy. Se on sitten odotettu ilman laatu lainsäädäntöön mukaan tämä raja-arvo ja sitten vaikea pitää tästä raja-arvosta kiinni, mutta hyvä, että kysy- kysymys esitellistalla on, nimittäin 2013 vuosi, tuleva vuosi on ilmanlaadun vuosi ja pitäisi rakkaasta ilmasta huolehtia Euroopassa ja strategioista, jolla se saadaan aikaan. Vittori Brodi ensin eli tämä kevään. Vittorio. Grazie, eh, presidente, e grazie alla commissione. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission edustaja tästä puheenvuorosta. Minä haluaisin tuoda esiin, kuinka tehokkaasti voisimme liittää se, mistä aikaisemmin puhuttiin. Tuossa on tehty nanomateriaalien myrkyllisyydestä tutkimus. Tällä on selkeä yhteys, kuten mainittua, dieselajoneuvoihin. Tämän vuoksi uskon, että ongelma voisi ratketa, sillä tämä on kaupunkialueiden ongelma ja ongelma, joka riippuu tämän päästön lähteestä. Ja siis kyseessähän ovat polttomoottorit, siis diesel mainittiin aikaisemmin. Miksi me emme käytä sähkövoimaa? Olisi mahdollista tehdä jotakin, mikä ei olisi valheellinen ratkaisu. Esimerkiksi käyttää luonnonkaasua, metaania polttoaineena. Minulla on metaanipolttoinen auto. Eikä se aiheuta mitään hiukkaspäästöjä. Tämä voisi olla hyvä aloite, sillä tällä hetkellä mitään muuta tapaa ratkaista tätä ongelmaa ei ole. Tämähän liittyy myöskin typpidioksidin, ellemme mene nyt tämän ongelman alkujuurille. Luonnollisesti pitkällä aikavälillä ratkaisu voisi olla sähkö, ajoneuvo, niin käyttö, joissa moottori olisi täysin sähkökäyttöinen, mutta tämä ratkaisu on vielä melko kaukana tulevaisuudessa. Ja meidän täytyy nyt tarkastella polttoainetta. Kuin mahdollista, voidaan niin tehdä ja löytää meidän nykyisille moottoreillemme ratkaisu. Kiitoksia. En nyt ole ihan varma mikä, siis ongelma, liikenne on ongelma, se tiedetään, mutta tämä asia siitä, että onko se sen vuoksi, että ei ole edistytty autojen suunnittelussa, kuorma suunnittelussa, voivatko paikallisviranomaiset noudattaa näitä rajoitu, rajoja, kun otetaan huomioon autokantaa ja kuorma-autokanta Euroopassa? Huolehtiiko komissio tästä, tarkastelee miksi lainsäädäntö, muu lainsäädäntö ei ole edistynyt niin nopeasti kuin haluamme. Sanoitte, että alatte rikkomusmenettelyitä viedä eteenpäin. Miten se sopii yhteen teidän arvioinnin kanssa? Aloitetaanko rikkomusmenettelyt ennen vai jälkeen, kun aloitetaan äh, lainsäädännön uudelleen tarkastelu? Vielä kerran komissio, olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia jälleen kerran Yritän olla mahdollisimman täsmällinen. Ensinnäkin, jos palaamme liikenteeseen ja asioihin, joita on tässä mainittu, uskon, että on kiistämätön ongelma olemassa nykyisin. Me käytämme reaalimaailman päästöt-termiä. Meillä on lainsäädäntöä, joka periaatteessa pitäisi johtaa siihen, että satuttavia aineiden niiden päästöjä on huomattavasti vähemmän, erityisesti typpidioksideja esimerkiksi. Ja on kiistämätöntä, että tällä hetkellä Eurooppa tekee hyvin paljon PM eteen. Tämän vuoksi uskon, että meillä on valoa tunnelin päässä näkyvillä. Mutta mutta typpidioksidipäästöt erityisesti ovat moninkertaisesti korkeampia kuin kuvailut, huolimatta siitä, että lain mukaan, ellei nyt erehdy, päästö tasot pitäisi mitata normaaleissa ähm, ajo-olosuhteissa. Eli tässä on äh, toimeen täytäntöönpano kysymys selkeästi käsillä, ei niinkään uuden lainsäädännön paikka. On kuitenkin aivan selvää meille ja muillekin, jotka tuntevat kysymyksen, että me tarvitsemme ehdottomasti eurokuutta voimaa, sillä euro 5 ähm, toi tiettyjä suodattimia ja meillä on kysymyksiä, kysymyksiä siitä, että äm, kun suoritamme tiettyjä hiukkasia, typpidioksidipäästö nousee. Näin ei tulisi välttämättä tapahtua, mutta euro 6 tulee käsittelemään tätä ongelmaa. Euro 6 ei ehkä ratkaise näitä reaalimaailman päästöongelmia, sillä jälleen kerran kysymyksessä on se, että määrittelemme sen, mikä on suosittu mikä on sallittua ja mikä menee vielä pidemmälle kuin laki. Ja tässä on paljon kysymyksiä, joita tulisi käsitellä jälleen kerran periaatteessa. Kuulemme markkinoilta erilaisia viestejä. Euro 6 tulisi tuoda huipputason äm, käsittelyteknologiaa ja sodattomia ajoneuvoihin. Periaatteessa nämä hiukkaset sitovat suurimman osan tai lähestulkoon kaikki haitalliset saastuttavat aineet, myöskin nanomateriaalit. Jälleen kerran mehän olemme kuulleet erityisesti dieselmoottoreihin liittyen näitä huolia. Toinen kysymys on siinä, kuinka pitkälle valmistajat olisivat valmiita tekemään näitä eh, ryhtymään näihin ratkaisuihin – tämä on jotakin, mitä me tarkkailemme hyvin läheisesti, jos me pyrimme käsittelemään näitä reaalimaailman päästöjä ja onnistumme tässä. Uskomme, että kaupunki alueella on paljon helpompaa taso, saavuttaa päästötasot, mutta jälleen kerran tässä on tilanne, jossa meillä on varauma, sillä analyysiä ei ole vielä vahvistettu ja niin edespäin, mutta tämä on hallinnollinen kysymys mielestäni jonkin verran. Eroja on paikallisalue, kansallis- ja Euroopan unionin tasolla, ja usein me kuulemme äm, paikallistasolta jotakin muuta kuin mitä me kuulemme kansalliselta tasolta. Nämä kaksi asiaa eivät aina välttämättä ole yhtäpitäviä, ja meidän tulisi tuoda äm, nyt sellaista lainsäädäntöä, jota ei aina kansallisella tasolla arvosteta, ja meidän pitäisi päästä tästä tilanteesta yli. Sitten viimeinen kysymys. Emme välttämättä rikkomismenettelyjä aloita ennen kuin lainsäädäntöä on uudelleen arvioitu, sillä meidän täytyy ensinnäkin nähdä, mikä lainsäädäntö olisi kaikkein soveltuvinta äh, minkä suhteen tulisi tehdä tarkistuksia tai uusia aloitteita. Ähm, meille täytyy olla hyvin, hyvin syvällistä analysointia ennen kuin ryhdymme tähän. Mutta olemme nähneet, että politiikan toimenpanotoimet ovat todellakin saaneet asioita aikaan kentällä. On mielestäni hyödyllistä sanoa, että mitä tulee laadunhallinta, meillähän on 90-luvulta ollut jo normeja. Olemme vasta viime vuosina nähneet edistystä. Tietenkin meillä on ähm, hyviä käytänteitä ja hienoja esimerkkejä, mutta äh, valitettavasti tilanne on sellainen, että paperia liikaa ja tekoja liian vähän. Meidän tulisi pyrkiä löytämään tapoja tukea kaikilla eri tasoilla näitä toimia, tietenkin toissijaisuusperiaatteita kunnioittaa vuosittain. Toivottavasti tämä vastasi kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Wir sind auch gespannt, was wir... Kiitoksia. Mäkin jännittynä odotan, mitä odotettavissa on komission ehdotuksista tulevan vuonna. pitäkää huoli siitä, että se tulee oikea-aikaisesti se ehdotus, että se voidaan tällä lainsäädäntökaudella vielä käsitellä. Mitä tulee henkilöautoasiaan, siinä on suuri aukko teoreettisten päästöjen ja käytännössä olevien päästöjen välillä. Mitä typiksään tulee, niin se täytyy ottaa huomioon. Siellä ne ovat kaikki staattisia mittauksia, jotka siellä tarkistetaan valmistajat, jotka rakentavat sinne autoihin, älyelektroniikkaa, niillä on kevyt etu hiilidioksidilainsäädännön kautta voidaan vähentää ilman päästöjä. Vähemmän tulee päästöjä ilmaan, se liittyy siihen PM10, 20, siinä on ristiriita sitten sen kanssa ja Ja sitten kun tulee näitä ennenäköisiä kuolemantapauksia, typenoksidit ja aiheuttavat. Eli näiden suhteen täytyy optimi löytää. Kiitos kaikille keskustelijoille keskustelupanoksista. Linda McEvania kiitän esitetystä kysymyksestä. Mielestäni se oli tärkeä. Haluaisitteko vielä puheenvuoro? Olkaa hyvä. Sorry, very briefly because I real lyhyesti, koska huomaan, että en vastannut tähän ajo- aikakysymykseen. Periaatteessa, kun ajatellaan kaikkia vaiheita, joihin pitää ryhtyä, niin periaatteessa pitäisi viedä tämä loppuun syyskuun mennessä, että jos tämä on haastava aikataulu, teemme kaiken voitavamme, jotta voimme nopeuttaa toimintaamme, mutta aivan erityisesti halusin kertoa teille siitä, että kuka tahansa voi seurata kaikkia analyysejä, jotka liittyvät toimintaan. Kaikki löytyy netistä, kaikki tiedot, analyysit ovat saatavilla. Tänään tai huomenna itse asiassa äh, julkaisemme viimeisimmät perusskenaariotiedot, joten siitä vaan olkaa hyvä ja tutustukaa tähän prosessiin. Kiitoksia. Voidaan antaa hyvän neuvon. 2014 joulukuunnasti voitte ottaa aikaa. syyskuun 2013 asti, jos odotetaan, niin silloin tämä parlamentti ei voi sitä ehdotusta käsitellä. Eli 2014 asti voidaan odottaa rauhassa, koska kaikki, mikä ei tule meille helmi-maaliskuuhun mennessä, sitä emme voi käsitellä. Se olisi kovin harmi. Voitaisiinko tätä prosessia aikaistaa Tehkää kaikkenne, jotta voitte tämän prosessin aikaista, koska ilman vuotena olisi hyvä meille, jos kolme toimielintä tai kaikille niille, jotta saadaan teema esitylistalle ja meillä olisi mahdollisuus ylipäänsä nyt sitten tehdä päätöksiä, koska muuten teknisesti ei ole mitenkään mahdollista tälle parlamentille sitä työstää koko juttua. Kiitos kovasti. Hyvää ruokahalua lounaalle. Tuokkaa kaikki viisi kollegaa iltapäiväsessioon mukaanne. Silloin tulee mielenkiintoista. Hyvää nälkää.